välineiden kuvaajia päättämään pian tämän kuvaussession ja voimme jatkaa. Pyytäisin kaikkia istuutumaan, jotta voimme hyvin hiljaa kuunnella varmaankin erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä ja vastauksia tässä kokouksessa. Me pyytäisin lehdistön edustajia siirtymään, jotta voimme aloittaa. Can I ask everyone at the back, please? Pyytäisin myöskin hänen takaosassa kaikkia istuutumaan. Have a bit of quiet will be helpful. Pyytäisin hiljaisuutta. Okay. Thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon. So, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, jälleen pyytäisin teitä istuutumaan ja pyytäisin hiljaisuutta saliin, jotta voimme aloittaa tämän erittäin tärkeän kuulemistilaisuuden. Kiitos oikein paljon. Sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan nimis, puheenjohtajan ominaisuudessa minulla on ilo lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Michel Barnier, joka on sisämarkkinakomission jäsen ehdokas tämän iltapäivän kuulemisessa. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että – komission hyväksymissuuntaviivojen mukaan ehdokkaita arvioidaan yleisen osaamisen, sitoutumisen Eurooppa-ajatuksen ja oman innostumisen pohjalta, samoin kuin viestintä osaamisensa pohjalta. Tämä on meidän tehtävämme kolmen tunnin ajan tänään iltapäivällä. Kun ajatellaan tulevaa salkkua, ajattelin, että olisi hyödyllistä vähän siteerata tätä ohjelmaa julistuskirjettä, jonka Barroso lähetti Michel Barnierille, kun hänestä tuli jäsenehdokas. Hän aluksi sanoi, että Eurooppa tarvitsee vahvaa, dynaamista, poliittista komissiota, joka voi antaa suuntaa ja ajaa EUn työtä eteenpäin. Tässä yhteydessä Michel Barnier, komission jäsen ehdokas, on vastuussa siitä, että saadaan uutta pontta sisämarkkinoille – samalla kun ajetaan komission aloitteita rahoituspalveluiden alalla, julkisten hankiloiden alalla, palveluiden vapaan liikkuvuuden osalta ja tekijän oikeuksien ja ammattipätevyyksien osalta. Varmasti kuulemme paljon näistä kaikista aiheista tänään iltapäivällä ja kuulemistilaisuuden rakenne on seuraavanlainen. Rahoituspalvelut, tärkeä osa salkkua, on Sharon Bowlesin käsissä. Hän johtaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ja rahoituspalveluista järjestetään eri kokousistunto puolessa välissä, silloin me vaihdamme keskenämme paikkaa. Näin järjestetään tämä kuulemistilaisuus. Kuulemistilaisuus sujuu niin, että ensin annamme Rabarnierin esittää alustuspuheenvuoro noin kahdeksan minuuttia, sitten noin 20 minuuttia kysymyksiä. Ensin kaikki poliittiset ryhmät sisämarkkinavaliokunnassa, koordinaattorit tai koordinaattoreiden edustajat. Kaikki parlamentin kysymykset voivat olla minuutin mittaisia. Komission jäsenellä on kaksi minuuttia aikaa vastata. Sitten minuutin lisäkysymys ja minuutin lopullinen vastaus komission jäsenehdokkaalta. Aion olla hyvin tiukka kellon kanssa. Me olimme eilen yhtä päättäväisiä myös, joten me todella me käytämme tätä nuijaa, pyrimme pääsemään tässä nopeasti eteenpäin. Pyytäisin lyhyitä ytimekkäitä kysymyksiä kaikilta kollegoilta samoin lisäkysymysten osalta. Lopuksi komission jäsenehdokas saa käyttää loppu puheenvuoron ennen kuin siirrytään seuraavan kokouksen osaan. Lopulta muistuttaisin kaikkia siitä, että tätä voidaan parlamentin nettisivuilla seurata suoraan ja lähettää video, joten tässä yleinen johdanto. Nyt minulla on todella ilo antaa komission jäsen ehdokas Barnier, jonka on totta sydämesti tervetulleeksi valiokuntani jäsenten nimissä. Tällä hetkellä hän on siirtynyt tuolta salin takaosista tänne eteen. Hän on ollut nyt muutaman kuukauden täällä jäsenenä. Yleensä olemme olleet kasvokkain, nyt jään näen sitten täältä takaa sinut, mutta annan mielelläni puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvä, Malcolm. En ole nyt samalla paikalla, mutta olen mielelläni tässä samassa salissa. Puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tänään esittäydyn poliittisena henkilönä, joka puhuu poliitikoille, miehille ja naisille. Politiikka, joka osoittaa demokratista vastuutta. Tämä korostaa työn valvonnan merkitystä, parlamentaarisen valvonnan merkitystä ja jo aika pitkään, niin kuin te kaikki, on tästä päättäväistä eurooppalaista toimintaa ja olen valmis aina olemaan vastuussa siitä, mitä teen, kaikkina hetkinä milloin vain. Haluaisin alkaa tämän kuulemisen, joka on vaativa tilanne, hiukan henkilökohtaisella kommentilla. Minun teki suuren, syvällisen vaikutuksen Ranskan kansan antama ei-ääni kansanäänestyksessä eurooppalaista perustuslaista 2007. Tämä teki minun syvän vaikutuksen. Varmasti tähän epäonnistumiseen oli monia syitä, miksi ei valitsi, mutta minulle tämä oli epäonnistuma, joka liittyy tällaiseen ilmaisun puutteeseen ja vaivautuneisuuteen, jonka monet kansat jakoivat, ja Ranskassa tämä näkyy, ja tämä todisti siitä, että Eurooppa oli mennyt kauemmaksi kansalaisistaan. Eurooppalainen projekti, hyvät naiset ja herrat, siis kun ajatellaan sitä, mitä perustajajäsenet halusivat ja mitä heillä oli mielessä, mikä oli tärkeää, siis suurten yhteismarkkinoiden laatiminen. Meidän talous- ja sosiaalielämämme piti olla yhteistä. Miten sen sanoisin? Siis oli tahtoa olla yhdessä ja tätä ruokki etu, jota syntyi siitä, että oltiin yhdessä. Siis oli halu toimia näin, niin sitä oli myös hyötyä. Toimintamahdollisuus, jonka haluatte minulle antaa ehkä Baroson johdolla. Nyt kerron omasta tavoitteistani ja mm, pyrkimyksestäni, pyrkimyksestäni. Tämän viiden aikana on myös tärkeää yhdistää halu olla yhdessä ja liittää se välttämättömyyteen tässä globaalissa maailmassa. Haluaisin sisämarkkinakysymyksissä ottaa keskiöön ne, jotka käyttävät markkinoita päivittäin, kuluttajat, kansalaiset, yritykset. Ensimmäisessä osassa puheenjohtaja Malcolm Harbour tulee käsittelemään heikkouksia. Mario Monti, joita odotitte valiokuntaa muutama viikko sitten, otti esille tällaisen markkinoiden väsymyksen, sisämarkkinaväsymyksen. Minun pyrkimykseni, kunnianhimoinen pyrkimykseni, hyvät naiset ja herrat, on ehdottaa teille sitä, että annettaisiin uutta vauhtia seuraavan viiden vuoden aikana sisämarkkinoille EU-ssa kriisin edessä. Olemme yhdestään huomanneet, uudestaan huomanneet, kuinka tärkeää on yhteinen toiminta eikä toimia jokainen erikseen. Taloudellinen ja sosiaalinen tilanne tällä hetkellä korostaa pa- painetta kaikkiin hallituksiin, jotta ne antaisivat kansallisia vastauksia lyhyellä aikavälillä. Joskus tällaista itsensä vetäytymistä näkyy kriisin edessä. Ja kuitenkin tiedämme, että sirpaloituminen sisämarkkinoilla on jarru kilpailulle ja monilla alueilla olemme päätyneet yhteisiin sääntöihin. Meidän on kuitenkin varsin vaikea palaa näihin kohta soveltaa näitä sääntöjä samalla tavalla. Kaikki tämä synnyttää kaupalle esteitä ja myös taakkaa yrityksille ja paljon sellaisia asioita, joita ei voida ymmärtää kansalaisten parissa. Ehdottaisin, että kiinnittäisimme yhdessä huomiota näihin esteisiin, pyrkisimme poistamaan niitä ja ehdottaisin, että vahvistaisimme ja todellakin onnistuisimme yhdessä tässä siirtymävaiheessa, johon lähdettiin liikkeelle jo 20 vuotta sitten Jacques Delorsin aloitteesta. Kansallinen it- oman puolesta, itsensä puolesta toiminen pitää muuttaa eurooppalaiseksi yhteiseksi toiminnaksi, niin ehdottaisin, että sisämarkkinat palvelisivat uutta 2020 agendaa, jota puheenjohtaja Barros on ehdottanut, ja tätä varten haluaisin kehitellä teidän kanssanne ja kuunnellen täällä tietysti teitä, teitä kaikkia omaa toimintaan, joka keskittyvät neljään prioriteettiin. Ensinnäkin luottamus, jota pitää vahvistaa ja pitää suojella sisämarkkinoiden kautta. Tämä ei ole mikään byrokraattinen keksintö sisämarkkinat, vaan kyseessä ovat meidän omat markkinamme. Tämä koskee päivittäistä elämäämme. Sen pitää tarjota palveluita ja tavaroita, jotka ovat turvallisia mahdollisimman laajalle joukolle ympäri Eurooppaa. Näin kansalaisten pitää ja yritysten myös voida täysin harjoittaa omia oikeuksiaan. Esimerkiksi kul- oikeus kuluttaa vapaasti ja luottavaisesti eurooppalaisella tasolla. Internet monimuotoistaa tar- tarjousta ja tarvittaisiin varmat puitteet, jotta kuluttajat saavat tarvittavat takeet. Oikeus tehdä työtä ja elää muussa maassa kuin omassa maassaan ja saada oma pätevyys tunnustetuksi myös muualla. Jäsenvaltion olisi pitänyt jo kaksi vuotta sitten siirtää 2005 direktiivin lainsäädäntöön, eli liian monia on niitä maita, jotka eivät ole näin tehneet. Tämä heikentää myös luottamusta mahdollisesti 20 prosenttia ongelmista, joita on käsitelty niin yhdessä koskevat juuri tätä aihetta. Minä tulen kantamaan tässä oman vastuuni. Ja jos tarvitsee, menen pidemmälle. Esimerkiksi teen työtä sektoreiden kanssa, jotta eurooppalaisille annettaisiin tällainen ammatillinen kortti, jota he odottavat. Sitten yritysten oikeus, tietysti pienten ja keski pk-yritysten mahdollisuus nauttia täysin suurista markkinoista. Palveludirektiivi pyrkii vapauttamaan kaiken tämän potentiaalin. Minä tulen valvomaan, että välittömästi ja täydellisesti sovelletaan tätä tekstiä joka on velkaa paljonkin parlamentille muuten, aivan erityisesti mitä tulee näihin yhtenäisiin tiedotuspisteisiin ja hallinnollisen yhteistyöhön puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat, toinen prioriteetti tulee minulle olemaan siinä, että arvotetaan luomista, innovaatiota. Tämä on kaikkein suurin rikkaus Euroopassamme ja erityisesti sen naisten miehet, heidän kulttuurinsa monikossa, heidän kykynsä, pätevyytensä, luovuutensa. Me emme tule tinkimään siitä, kun suojellaan eurooppalaisten tekijöiden ja luojien oikeuksia heidän omien teko- teostensa suhteen tekijän oikeuksia haluaa suojella, mutta digitaalisessa maailmassa, jossa elämme, sisällöstä tulee eh, kaikkien käytettävää materiaalia, joten pitää sopeuttaa tekijänoikeudet tähän uuteen tilanteeseen ja paremmin hallinnoida internetoikeuksia, ottaen huomioon myös harvinaiset teokset. Meidän pitää kehittää siis tällaista eurooppalaista eh, toimintaa. Näin voimme välttää väärinkäytökset. Sama koskee teollisten keksintöjen suojelua. Meidän panttijärjestelmä on kallis ja monimutkainen. Minä haluan saada aikaan e- EU-patentin. Otan käyttöön kaikki välttämättömät teknologiat. Meidän pitää pohtia tällaista asetusluonnosta, joka koskee kielikysymystä ja pitää edistää tärkeää kysymystä, joka liittyy oikeudelliseen suojeluun. Me puhumme luomisesta, innovaatiosta, työpaikoista. Kaikkea tätä heikentää väärennykset, jotka vaarantavat kansalaisten terveyden ja turvallisuuden, jotka suoraan heikentävät yritysten asemaa. Meidän pitää poistaa tällainen väärentäminen. Haluaisin kehittää eurooppalaisen seurantakeskuksen, joka seuraa väärentämistoimintaa ja minä vetoisin sen puolesta, että antaisimme itsellemme tällaiset mahdollisimman tehokkaat sanktiot käyttöömme Euroopassa kanssa, mutta tämä sama koskisi myös kumppaneita, jotka ovat, joka, tämä liittyy kollegani toimintaan veroväärennysten vastaisessa taistelussa. Sitten haluamme kansalaiset mukaan eurooppalaisiin markkinoihin ja korostamme heidän asemansa. Tämä on haaste kaikille komissaarille. He voivat antaa oman merkityksensä eurooppalaiselle sosiaaliselle mallille. Meille täällä tämä tarkoittaa sitä, että markkinoiden tehokkuus, tehokkuuden täytyy palvella inhimillistä kehitystä eikä toisinpäin. Meidän pitää parantaa elinolosuhteita, työolosuhteita, taata mahdollisuus saada käyttää laadukkaita yleisiä palveluita, mahdollistaa se, että kansalaiset voivat kehittää tietojaan, suunnitella konkreettisesti omaa kulttuuriaan. Minä tulen myös tarkastelemaan mahdollisuutta antaa erilaisille säätiöille ja filantrofisille tai mm, hyväntekeväisjärjestöille eurooppalaisen aseman. Tutkimme myös erilaisten osake, osuuskuntien mahdollisuuksia. Tarvitaan myös social, social Business Act, jotta yritykset paremmin saavat apua. Nehän tekevät voittoa, mutta samalla taistelevat syrjäytymistä vastaan. Sitten neljäs prioriteetti. Sisämarkkinoiden täytyy näkyä, sen pitää näkyä uudessa kasvussa, jota me tarvitsemme. Tarvitsemme ekologisempaa, tasa-arvoisempaa, kestävämpää kasvua. Tulen käyttämään mahdollisimman hyvin tällaista paremman lainsäädännön väljentä hyväksi, samoin yhdeksän artiklaa Lissabonin sopimuksessa, joka koskee tutkimuksia sosiaalista vaikutuksista ja myös ympäristökysymykset ovat tärkeitä. Nämä otetaan huomioon, kun arvioidaan projekteja. Pitäisi käyttää paremmin kahta mm, tuhatta miljardia, jotta voidaan suojella ympäristöä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja innovaatiota. Haluaisin vielä ottaa esille suosituksemme käsitellä johtajien palkkoja. Tämä ei koske pelkästään pankkeja, meidän pitäisi toimia avoimesti ja kehittää tällaista työtä. Meidän pitää toimia tässä yhteistyössä muiden komissaarien kanssa, mitä tulee jakeluun. Tässä on kysymys jakelutuottajasuhteista ja, ja pyritään rohkaisemaan oikeudenmukaista kauppaa. Hyvät naiset ja herrat, ehkä yritin hiukan puheaikani tässä muutamia suuntaviivoja ja kerroin myös vakaumuksista. Näiden suuntaviivojen parissa teen työtä teidän kanssa ja niin ministerineuvoston kanssa ja otan huomioon tietenkin myös talous- sosiaalikomitean ja mm, alueiden komitean. Nyt olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Well, thank you very much, uh, indeed. Kiitos oikein paljon. Minä olin hyvin avokätinen tässä ajan kanssa muiden puhujien osalta näin ei käy. Siirrytään kysymyksiin. Mielelläni annan ensimmäisen puheenvuoron EPP-ryhmän Andreas Wahabinille. Olkaa hyvä. Cher, uh, kollega, cher, äh, hyvä kollega, arvoisa komissaari ehdokas, olen arvostanut teitä kovasti pätevänä valiokunnan jäsenenä, niin oli kuitenkin suuri ilo nähdä teidät vastuussa tähän kaikke, vastuussa tässä kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä meillä tässä valiokunnassa, mitään kuluttajan oikeudet ja sisämarkkinakysymykset. Komission jäsen ehdokas, kuvailitte hyvin vakuuttavasti sitä, mitä haluatte saavuttaa yhdessä meidän kanssamme tulevina vuosina Euroopalle. Mutta olen lukenut aikaisemmin joitakin kysymyksiä, joita olette pohtinut. Olette sanonut, että että haluatte olla hieman lähempänä tiettyjä maita, hoitaa paremmin toisia asioita. Haluaisin kysyä, miten näitä arvioita pitää nyt pohtia ja painottaa niin, että ette anna kenenkään tai minkään tahon vaikuttaa teidän työhönne, vaan että teette työtänne 500 miljoonalle ihmiselle sisämarkkinoilla. Vani. Euh, cher Andreas Schwab, d'abord je n'oublie pas, je n'oublierai pas la qualité. En tietenkään tule koskaan unohtamaan sitä työtä, jota tässä valikunnassa olemme tehneet, varsinkin laadukasta työtä. Nyt kun täältä lähden, niin minusta tulee komissaari ehkä teidän hyväksynnästänne, en tule tätä unohtamaan. Teidän puheenjohtajuudella olemme tehneet täällä todellakin laadukasta työtä. Otitte esille poliittisen sitoumukseni nyt tässä on tilaisuus sanoa, koska meidän pitää tutustua toisemme paremmin. Kyllä, jo 14 15 vuotena minä sitouduin poliittisesti ja tämä on minulle suuri ylpeyden aihe. Autoin todellakin henkilökohtaisesti kenraali de Gaullia, joka on suuri kunnia. Halusin toimia progressiivisesti ja humanistisesti. On kyse oikeastaan vähemmistöstä. Tämä oli minun linjani toimia näin. Se on aika lähellä sitä, mitä kutsuttaisiin muualla sosiaaliseksi markkinataloudeksi, ja minäkin peräkulutan sitä. Sitten tänä aikana oli toinenkin tärkeä henkilö. Jos katsotte toimistossa, niin on valokuva ja kulutan aina mukana. Ja siinä on Adenauer, kansari Adenauerin kuva. Ja hän on todellakin yksi syy eurooppalaiseen vakaumukseeni, ja haluan tämän sanoa. Teidän ei pidä todellakaan epäilläkään, hyvät naiset ja herrat, että todellakin jos tämän hyväksytän, niin tulen vannomaan valan ja tulen myös noudattamaan. Se on minulle jotakin pyhää. Pyrin, haluan olla riippumaton kaikista edusta ja palvella yleistä eurooppalaista etua. Tämä on linjani viiden vuoden ajan. Ähm, äh, Kiitos tästä puheenvuorostanne. Ymmärrän, että haluatte myös lähentää sisämarkkinoita ihmisiin ja vaikuttaa siihen, että että sisämarkkinat eivät tuo mukanaan oikeudellisia ongelmia, vaan tämän lisäksi myös etuja ihmisille. Ja pidätte huolta siitä, että niitä periaatteita, jotka juuri mainitsitte, todella pääsevät oikeuksinsa tulevina vuosina. Äsken juuri sanoin, tämähän on ollut eurooppalaisen hankkeen keskiössä jo 50-luvulta. Tähän on tällainen, tällainen yhteinen idea tässä hankkeessa, pidän sitä kovasti. La mutualisation. Ollaan siis yhdessä ilman, että kuitenkaan täysin fuusioidutaan ollaan yhdessä ilman, että täysin muistaan toisia. Se on tavallaan Euroopasta filosofia. Ja sisämarkkinat kattavat monia sektoreita. En minä ole suinkaan ainoa komissaari, joka on vastuussa siitä, että sisämarkkinat onnistuvat. Minulla on tällä lista kaikista komissaareista. Heitä taitaa olla 13, jotka enemmän tai vähemmän ovat yhteydessä sisämarkkinoihin ja ovat vastuussa 1600 direktiivistä, jotka koskevat sisämarkkinoita. Siis minulla on kollegoja, mutta nämä neljä vapautta, jotka ovat aivan ytimessä, ne ovat tavallaan Euroopan hankkeen selkäranka ja tulen kiinnittämään niihin paljon huomiota ja vaadin, että niitä noudatetaan kollegoiden kanssa. Kiitos oikein paljon. Seuraavana kysymyksestä sosialistien koordinaattori valiokunnassa Evelyn Gebhardt. Kiitos paljon puheenjohtaja. Michel Barnier. Voin aloittaa siitä, mihin te päätitte. Ennen komissio on sisämarkkinoilla ajanut politiikkaansa lähinnä keskittyen kilpailuun ja vapauttamiseen. Parlamentti on pyrkinyt tekemään perustavaa laatua olevia uudistuksia, jotta kansalaisten – ja ennen kaikkea työntekijöiden edut otetaan huomioon. Erityisesti palveludirektiivin yhteydessä tämä kävi ilmi, kuten te jo mainitte. Ensimmäinen joulukuuta voimaan astuneen Lissabonin sopimuksen artikla 3 ilmaisee sen, että Euroopan politiikan on siirryttävä sosiaalisemmaksi. Miten uskotte, että Eurooppa-politiikkaa voitaisiin konkretisoida tällä alalla ja mitä aloitteita voimme odottaa teidän puoleltanne? Teettekö sosiaalisten vaikutusten arviointeja säännöllisesti ja esitättekö tulokset parlamentille? Madame Gebhardt, d'abord. Euh, Gebhardt. Mainitsin juuri tässä palveludirektiivin ja kun käyn teidän puolenne, niin nyt on tilaisuus juuri muistuttaa tästä huomattavasta työmäärästä, jota parlamentti on tehnyt, että tästä direktiivistä yleensä tuli mahdollinen. Alun perin komissiohan teki tietysti ehdotuksen ja aloitteen. Nyt tehtäväni on alkaa soveltaa sitä käytännössä, erityisesti mitä tulee inhimilliseen puoleen asiassa. Minulle eurooppalaiset yhtenäismarkkinat toimivat solidaisuuden pohjalla. Ja haluaisin muistuttaa, koska mainitsin tämäkin hetki sitten, siis Jacques Delors parisenkymmentä vuotta sitten, silloin kun hän aloitti, laati yhtenäisasiakirjan parlamentin tuella ja jäsenvaltioiden tuella. Välittömästi ehdotti myös tällaisen Delors-paketin koskien sosiaal- solidaarisuus- ja kohesiopolitiikkaa. Tunnen tämän erittäin hyvin, koska edellisessä tehtävässäni komissiossa minulla oli tilaisuus olla vastuussa kaikkein hienoimmasta politiikasta, alueellisesta politiikasta, kohesiopolitiikasta. Nämä liittyvät yhteen. Jacques halusi näin välttää sosiaalisen taloudellisen sosiaalisen hajantumisen suuria, suuria markkinoita luodessa. Hän oli aivan oikeassa. Haluan kehittää tällaista strategiaa, jossa lähennetään ihmisiä kohti näitä suuria markkinoita, otan huomioon kansalaiskuluttajat, pienet ja suuret yritykset. Tässä puhuttiin äsken ammatista pätevyydestä, kyvystä saada pätevyytensä tunnustetuksi jossakin toisessa maassa, saada suojaa. Se on kun kuluttaa, erityisesti kun kyseessä on sähköinen kaupankäynti, internetkauppa, saada hoitoa myös sairaanhoitoa vierassa maassa. Pitää käyttää enemmän maksukeinoja myös, ei ole kyse vain maksukorteista, vaan laajemmasta keinovalikoimasta. Minulla on tärkeää myös yleishyödylliset palvelut. Sitten teidän kysymyksenne vielä täsmällisemmin. Kyllä tulen laatimaan, esittelemään sosiaalisia vaikutusarviointeja eri hankkeista. Tafista. Äh, niin, kiitos paljon. Haluaisin myöskin ajatella, että vastauksesta kuului, voitte vastata yksinkertaisesti kyllä tai ei, siinä ei mene koko minuuttia. Että ajaisitte tällaista sosiaalista lauseketta, haluaisitteko sen sisämarkkinalainsäädäntöön mukaan? la, la clause de... Enfin, moi, je pense, Madame Gebhardt, je... olen sitä mieltä, että vastaukseni on kyllä, jos kyse on sosiaalista vaikutusarvioinnista. Lisäsin äsken tähän myös ympäristövaikutusarvioinnista, vielä aivan suunnitteilla, mutta minulle se on myös merkittävä sosiaalinen ympäristöllinen vaikutusarviointi tulemme esittämään myös tarkistuksia. Haluan, että tällaisia tutkim- vaikutusarviointeja sitten laaditaan ja sitten pohditaan, miten parlamentille pitää tiedottaa säännöllisesti tut- tutkimusten tuloksista, vaikutusarviointien tuloksista. Mistä tämä liittyy yhteen, sisämarkkinoiden edistyminen ja sosiaalinen edistys. En voi kuvitella yhtään ainutta, ainutta aloitetta, joka ei olisi samalla myös sosiaalista edistystä. Ja, mm, niin vastaus tähän on siis kyllä. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Christian Busoi, Aldin koordinaattori. Monsieur le commissaire désigné, un bon fonctionnement du marché intérieur. Sisämarkkinoiden hyvä toiminta tarvitsee tehokasta lainsäädäntöä eikä turhia esteitä kaupalle, yrityksille, kansalaisille. Tässä mielessä täytäntöönpano lainsäädännön kohdalla on ratkaisevassa asemassa. Tämä on pitkä prosessi, monimutkainen prosessi ja usein eteen tulee lainsäädännön siirto- ja täytäntöönpano-ongelmia joka vuosi, kun keskustellaan sisämarkkinoiden tulostalustat vedet, tullaan siihen tulokseen, että ongelmia on ja sisämarkkinat eivät toimi niin hyvin kuin voitaisiin toivoa. Oletteko jo ajatelleet sitä, miten voidaan parantaa harmonisaatioprosessia? Oletteko te sitä mieltä, arvoisa komissaari ehdokas, että tarvitaan vähemmän lainsäädäntöä, joka on kuitenkin tehokkaampaa, pitää käyttää pikemminkin ö, as, sääntelyä muuta kuin direktiivejä? Mielestäni ei ole mitään automaattista äh, sääntöä, että todetaan, että valitaan asetus eikä direktiivi, niin kuin te sanoitte. Ehkä se on nopeampaa, ehkä hiukan brutaalimpaa toimintaa joskus, jos valitaan siis asetus puheenjohtajalle. Tämä on erittäin tärkeä asia, eikä hän ole suinkaan ainoa. Siis halutaan käyttää kaikkia paremman lainsäädännön Suomia välineitä. Ja kaikki vaikutusarvioinnit, mukaan lukien uudet velvoitteet, Rova Gebhardt, löytyvät sopimuksesta. Minulle ovat siis tärkeitä, niin kuin äsken sanoin. Sosiaalinen vaikutus, ympäristövaikutukset pitää arvioida. Sitten jatkossa laaditaan direktiiviluonnoksia, asetusluonnoksia. Toistan niille, jotka meitä kuuntelevat, että komissio ei päätä vaan ehdottaa niille, jotka päättävät, siis parlamentti ja ministerineuvosto päättävät yhdessä. Minulle on siis erittäin tärkeää se, että tehokkaasti sovelletaan lainsäädäntöä käytännössä ja täytäntöön pannaan sitä. Tiedätte varsin hyvin, voin tässä käyttää peloitteita, auktoriteettiasemaa, rikkomusmenettelyitä ja tällaisia muita menettelyitä. Tulemme olemaan tiukkoja ja kurinalaisia ja myös riippumattomia. Mutta pitäisin kuitenkin parempana ennen kuin tähän mennään, että tiettyä pedagogista työtä tehtäisiin, pyrittäisiin vaikuttamaan mm, ihmisiin. On varsin mielenkiintoisia prosesseja. Esimerkiksi Solvit, joka alkaa nyt toimia suhteellisen korrektisesti jo, tai muita tällaisia. Sitten aion säännöllisesti käydä myös paikan päällä. En aio pysyä täällä toimistossani vain. Se ei ole aikomukseni. Kerran viikossa käyn jossakin eurooppalaisessa valtiossa, enkä keskity pääkaupunkeihin, vaan menen alueisiin, alueelle. Palaan siis jälleen alueisiin koska kerran olin aikaisemmin asiasta komissaarina. Ja tulen tapaamaan kaikkia ne toimijoita, jotka voivat, voivat auttaa minua täytäntöön panemaan asianmukaisella tavalla eurooppalaista lainsäädäntöä. Kiitoksia komissaari ehdokas. Otan kaksi direktiiviä, jotka jo mainitsitte. Palveludirektiivin ja ammattipätevyysdirektiivi, niiden edessä on vielä paljon esteitä täytäntöönpanossa. Te mainitsitte Solvitin, olen siitä itse esittelijänä. Se on erittäin hyvä väline auttaa ihmisiä ja yrityksiä ratkaisemaan erilaisia ongelmia, mutta Solvit ei, Solvit ei korvaa komission lainsäädäntötyötä. Esimerkiksi luvananto rikkomusmenettelyä varten. Haluaisin tietää, toimisitteko tiukasti ryhtyen tiukkoihin toimenpiteisiin, kun pitää, et jos pitää piipymättä asianmukaisella tavalla siirtää Euroopasta lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöön, ja miten, voidaan, miten toimitaan, jos jäsenvaltiot rikkovat tätä? Vastaukseni tähän on kyllä. Ky- mutta todennäköisesti on moniakin syitä sille, että palveludirektiivi tai ammattitutkimusdirektiivi ei vielä ole täysin voimassa monissakaan maissa. Nyt haluan tarkastella, minkä takia näin on. Vuoden loppuun mennessä, jos teille sopii, että minulle tämä luottamus annetaan, niin tulen käymään kaikissa 27 pääkaupungissa päivän kokouksissa. Tietysti vastuussa näistä kysymyksistä ovat ministerit, enkä voi toimia ilman vastuullisia ministereitä, mutta he, heidän kanssaan tekevät työtä myös viranomaiset ja muut, jotka ovat vastuussa direktiivin täytäntöpanosta. Ja sitten laadin kuvan tilanteesta. Jos tarvitaan, menen pidemmälle niin kuin te tässä suosittelette, mutta ensin haluan nähdä omin silmin, mikä tilanne on. Thank you. Kiitos. Seuraavanne. Edustaja Haide Röyle vihreä taleryhmä. Kiitos, Barnier. Komission puheenjohtaja Barroso ilmoittaa, että hän aikoo tehdä aloitteita erityisesti ympäristöpalveluiden avaamista koskien. Te tulette vastaamaan palveluista ja siksi kysyisinkin, mitä pidätte ympäristöpalveluina? Pidät, kuuluvatko tähän vesihuolto, ja tämän kaltaiset asiat ja mitä toimia tarvitaan näiden asioiden edistämiseksi ja minkälainen suhde veteen liittyy siltä pohjalta, mitä vesidirektiivissä siitä sanotaan. Kuuluvatko, kuuluuko vesihuolto siis tähän piiriin? Tällä hetkellä komissio laati vaikutusten arviointia ja ehkä on laatimassa direktiiviä palveluluvista. Kuinka aiotte, mitä tulee erilaisiin, miten aiotte ottaa nämä lupamenettelyt huomioon, kun otetaan valtaiset erot jäsenvaltioiden välillä? Ei ole mitään erityistä lainsäädäntöä olemassa tällä hetkellä koskien julkista yksityistä kumppanuutta. Me tiedämme aivan hyvin, että on, onko se sitten vedestä tai muista palveluista, esimerkiksi mm, jätehuolto. Usein tässä käytetään tällaisia lupamenettelyitä tai julkinen yksityinen kumppanuutta tai investoidaan, tai riippuu miten investoidaan näihin palveluihin on tehty tiedonanto siitä, että pitää kehittää julkista yksityistä kumppanuutta. Puheenjohtaja Barroso on tämän ottanut esille. Me haluamme tukea tällaista kumppanuutta, mutta kun on kysymys työstä, johon liittyy lupamenettely, se koskee yhtä lainsäädäntöä äh, julkisissa hankinnoissa, mutta lupamenettelytä ei korvaa, vastaa mikään oikeustesti. Teksti. Meidän tehtävänämme on olla jättämättä että yrityksiä tai paikallisyhteisöitä tilanteeseen, joka on hankala sisämarkkinoilla. Pohdin tätä kysymystä, tulen sitä todellakin miettimään. En ole vielä päättänyt, pitä, tar, pitääkö laatia uusi direktiivi tästä aiheesta. Pitää ensin tarkastella, onko se hyödyllistä, mutta tarvit, ennen tätä tulemme kiinnittämään suurta huomiota näihin erityispiirteisiin, perinteisiin luonteeseen, joka liittyy tähän lupamenettelyyn. Ländeur, si je puis dire. Donc je, je serai attentif aux propositions du Parlement. Lupa kysymyksiä käsitellään ja tarkastellaan eri maissa. Laadimme juuri raporttia sisämarkkinatilanteesta ja uskon, että teidän mietinnöstänne tulee olemaan myös paljon hyötyä minulle ja alaisilleni. Kiitos. Haluaisin jatkaa vielä tästä. Ette vastannut valitettavasti siitä, siihen, aiotteko tehdä jotakin veden hyväksi. Tämä kiinnostaisi minua. Ja sitten kiitän siitä, mitä sanoitte palvelutoimiluvista. Parlamentin ja komission täytyy todella yhdessä pyrkiä löytämään hyvät sääntelymahdollisuudet. julkishankinnoissa ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että byrokratia on paljon ja kunnat tarvitsevat paljon aikaa ja ulkoista oikeudellista neuvontaa, mikä on hyvin kallista, jotta he pystyvät sitten vastaamaan tilanteeseen. Ja tässä tarvitaan hyvää lainsäädäntöä. J'ai pas besoin de faire un long discours pour dire l'importance de l'eau de la qualité de la... Niin, veden merkitys, sen laatu, määrä, myös Euroopan mantereella, joka luul, jossa luullaan, että ollaan suojassa ilmaston lämpenemisen vaikutuksilta. Esimerkiksi Etelä-Ranskassa sadonkorjuaikaan jo 20 vuoden ajan. Tai, tai siis sadonkorjuu on kolme viikkoa aikaisemmin kuin aikaisemmin. Kukaan ei siis tältä säästy, mutta direktiivien lisäksi, joita on jo olemassa ja joista muut kollegani ovat vastuussa, mitä tulee vede, vesihuollon valvontaan, mutta mitä tulee vesipalveluun, tähän liittyy monenlaista monimuotoisuutta Euroopassa. Vesikysymykset tulevat kulman yleisesti ottaen tähän tekstiin, joka koskee yksityistä julkista kumppanuutta ja toimilupakysymyksiä miksi kohtaisin eri, eri tavalla veden kohdalla toimilupia kuin vaikka ää, jätehuollon kohdalla, mutta olen valmis käsittelemään tätä kysymyksiä teidän kanssanne myös jatkossa. Uh, uh, thank you for that. And now... Kiitos. Seuraava kysymys. DSR-koordinaattori Adam Pilan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, część pytań, które chciałem... Kiitos paljon, puheenjohtaja komission jäsenehdokas, jotkut minun kysymyksistäni on jo esitetty, joten ehkä otan esiin toisen aiheen, joka on IMKO valiokuntaa lähellä. Ryhmäpoikkeudet. Komissio esitti pari viikkoa sitten luonnoksen, jossa toisin kuin aikaisemmassa – tekstissä on jätetty pois ehdotus, joka on meille ja kuluttajille tärkeä, esimerkiksi artikla 4.2 vanhassa asiakirjassa, joka liittyi teknologisen tiedon ja ohjelmiston saatavuuteen. Tämä on jätetty pois. Yhtä tärkeää on myöskin uusi lauseke, joka mahdollistaa esimerkiksi tuotteiden ostaminen. Eli jos estetään tietyiltä alihankkijoilta tuotteiden ostaminen purkkitavarana, niin tämä haittaa niiden toimintaa ja kuluttajien oikeuksia. Mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta pk-yrityksiä voidaan tukea? Tämä koskee miljoonia kansalaisia, jotka autoja käyttävät traduction me dit qu'on se protégeait les Tulkkauksen mukaan oli kyse parlamentaarikkojen suojelusta. En ole ihan varma, että parlamentin jäsenet... Ja hmm. des parlementaires qui sont conducteurs et des conducteurs qui sont parlementaires. Parlamentaarikot voivat myös olla autoilijoita ja toisinpäin. Siis tulen tutustumaan tähän kysymykseen. Kyllä. Herra Bielan, ymmärtääkseni te ette puhunut pelkästään sähköisestä kaupasta. Haluaisin varmentaa, että ymmärsin oikein kysymyksenne, koska on moniakin rajatylittäviä ongelmia sähköisessä kaupassa. Tulen tarkastelemaan niitä puutteita, jotka otitte itse esille tässä kaupan käynnissä en aivan hyvin ymmärtänyt siitä, että on, onko kyse pelkästään autoteollisuudesta vai muunkinlaista taloustoiminnasta. Tarvitsen hiukan nyt enemmän aikaa, jotta voin keskittyä tähän kysymykseen ja varmasti ymmär, ymmärrätte tämän. Ehkä voin hiukan auttaa. Tiedän, että Viilan oikeastaan viittasi autoalan poikkeuksiin. Tämä ei teidän alanne varsinaisesti, mutta siihen liittyy kuluttajakysymyksiä. En tiedä, haluaako Bilan ja sitten tämä lisäkysymyksen tältä pohjalta vai voimmeko siirtyä eteenpäin? Oletteko vielä täydentävän kysymyksen? Kyllä, halusin puhua autoalan joukkopoikkeuksista, kuten puheenjohtaja Harbour ystävällisesti on selittänyt. VRR 2009 hankkeesta myös Siihen on nyt esitetty lisää suosituksia, mutta valitettavasti, ja tämä on kommenttini komission jäsenehdokkaalle, nämä suositukset eivät ole kovin yksityiskohtaisia, eikä niissä ole myöskään selkeitä vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä voi haitata pk-yritysten toimintaa ja kuluttajien oikeuksia. Siksi pyytäisin, että komission ja sen ehdokas tutustuisi tähän alaan, jos tähän mennessä ei siihen ole ollut mahdollisuus. Monsieur Björn, je, je, comme l'a dit le président. puheenjohtaja tässä sanoi, varmastikin nämä poikkeukset, ryhmäpoikkeukset, joista te puhutte, koskevat monia sektoreita, joista minä en ole vastuussa, enkä tule saamaan niistä tietenkään vastuuta. Tulen tarkastelemaan siinä vaiheessa, jos otan virkkaani vastaan tätä kysymystä, erityisesti autoteollisuutta, vaikkakin tämä ehkä koskee myös yrityksistä vastaavaa komissaaria. Mutta yleisesti ottaen haluaisin kommentoida tätä aihetta, joka siis koskee palveludirektiiviä ja muitakin direktiivejä. Siis kysymys on poikkeuksista. Ei välttämättä ole kyse siitä, että on liikaa poikkeuksia, poikkeuslupia, kun sovelletaan jotakin direktiiviä. Varsin hyvin tietää, että tarvitaan tietty aika erityistapauksia, mutta tulen tietysti kuitenkin seuraamaan tätä tilannetta ja katsotaan kuinka paljon taivuttelua tarvitaan eri sektoreiden kohdalla, jotta voidaan poistaa näitä ongelmia, jotka otitte esille. For, uh, for Kiitos oikein paljon lisäselvityksestä tästä mielenkiintoisessa kysymyksessä. Kirjakoistranta Felides, QE-ryhmän nimissä, koordinaattorinne info valikunnassa Komission jäsenehdokas sisämarkkinoiden arviointi tehdään edelleen sen mukaan, että katsotaan, miten päävoima, ihmiset ja palvelut liikkuvat. Sisämarkkinoiden arviointi Monti-hankkeen mukaan, jolla halutaan uutta ponttia sisämarkkinoihin, pitäisi saada ottamaan huomioon myös mitattavat sosiaaliset oikeudet. Eurooppaisen vasemmiston mielestä pitäisi keskittyä ihmisiin, ei yrityksiin. Siksi kysyisin, haluatteko viime, viiden vuoden kauden aikana ottaa käyttöön tällaiset sosiaaliset ulottuvuudet? Miten voidaan konkreettisemmin päästä tällaiseen kunnianhimoiseen tavoitteeseen? Euh, monsieur euh, Filides, Niin kuin vastasin äsken Rova Gebhardille ja myös herra Schwabille, en voi kuvitella, että on olemassa markkinoiden, yhteismarkkinoiden kehittymistä ilman, että siihen liittyy inhimillinen kehitys. Täytyy tehdä ero naisten, miesten, yritysten välillä. Minulle yritys on tällainen tuotantopaikka johtuen asiantuntijoista, älykkyydestä, työstä, jota naisten miehet tekevät. Tietysti tarvitaan yrityksiä, pieniä tai keskikokoisia Euroopassa noin 90 prosenttia on pk-yrityksiä, jopa varsin pieniä yrityksiä Euroopassa, joissa on vain yksi tai kaksi tai neljä palkallista johdon lisäksi. Siis vastaukseni olisi sama. Haluan antaa sisämarkkinoille tällaisen sosiaalisen ihmisen ulottuvuuden, tehdä työtä konkreettisten projektien parissa, jotka koskevat naisten ja miesten asettautumista julkisten palveluiden suojelua. Pitää taistella sosiaalista dumpausta vastaan myös. Äsken otin esille toisen kysymyksen, joka on minulle tärkeä, jonka parista haluan tehdä työtä, nimittäin yritykset, jotka tekevät voittoa, mutta aivan erityisesti ponnistavat myös sen puolesta, että taistelevat sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Tunnen monia henkilökohtaisesti ja kutsun, jotka edustavat tällaista Social Business Actia. Tulen ryhtymään tämän tyyppisen aloitteeseen, jotta saataisiin uudestaan tällainen sosiaalinen inhimillinen ulottuvuus sisämarkkinapolitiikkaan. Ilman mikrofoni. I'm sorry. Anteeksi. Toistan. Lissabonin sopimuksen ratifiointi on luonut uudet puitteet sisämarkkinoiden sosiaalisille ulottuvuuksille. Miten uskotte, että uusi sopimus vaikuttaa? viittaa tuomioistuimen päätökseen, kun ajatellaan vaikka Laval ja Vakin tapauksia? Lissabonin sopimus, jonka puolesta olen paljon taistellut, niin kuin monet täällä teistäkin. Siinä yleisesti ottaen antaa paljon merkitystä yhteispäätösmenettelylle, vaikka se oli jo tavallaan sääntönä äh, lähes kaikissa politiikossa sisämarkkinakysymyksissä niin tässä on otettu mukaan, niin kuin äsken todettiin, lausekkeita, jotka eivät ole mitään muotoseikkoja. Horisontaalinen sosiaalinen lauseke ja sosiaalisten vaikutusarviointien lakisääteisyys ja myös ympäristövaikutusarviointien lakisääteisyys, joten teemme työtä vieläkin enemmän yhdessä ja aikomukseni on todellakin olla käytettävissä niin paljon kuin vain te haluatte, jotta voidaan edistää tällaista tiedonkulkua, dialogia inputtia parlamentista päin, jotta saadaan aikaan hyviä lakeja, hyviä direktiivejä, laadukasta lainsäädäntöä. Voisin ottaa esille, niin kuin äsken jo tein muiden kysymysten ohessa parissa, aiheen, on kyllä sitten laista, jotka koskee esimerkiksi säästäjiä, tai li, liiallista veron koron kiskontaa, yks, yksittäisiä maksuja, kaikkia näitä, koska nämä koskevat kansalaisia heidän arkipäivässään. Tällä tarkoitan siis markkinoiden sosiaalista ulottuvuutta. Koordinaattorien uh, Koordinaattorin kierroksen lopuksi EFDn edustaja Salvini. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että olette Savojasta, koska silloin otatte huomioon entistä tai paremmin juuri alueet. Mitä tulee tähän väärännysten seurantakeskukseen, haluaisin tietää milloin, millä tavoin ja millä kustannuksiin siihen puututaan, koska alueella, josta minä olen, eli Padania, siellä PK-yrityksille on suurta haittaa äh, esimerkiksi elintarvikealalla väärennyksistä. Ja haluaisin kysyä, kuinka te aiotte puuttua näihin teollisiin tekijänoikeuksiin ja tämän kaltaisiin asioihin? Miten kansalaisille voidaan tehdä selväksi se, mistä heidän ruokansa, vaatteensa ja tietokoneensa ovat peräisin? Ehkä tämä seurantakeskus voisi selventää asiaa. Euh, d'une manière générale, moi je pense que... olen sitä mieltä, että kuluttajat, elintarvikkeet, kun niin, siis on kysymys ruoasta, ja samoin kun, kun ostetaan lääkkeitä, paljon väärännöksiä löytyy näiltä aloilta, ja sitten perustuotteet arkipäivässä. Ihmisillä on oikeus tietää, mistä tuotteet ovat peräisin, miten ne on valmistettu, jos valmistajat ovat noudattaneet tiettyjä sääntöjä – inhimillisiä kysymyksiä, vai onko kyse tuontitavarasta. Tätä kaikkea tarkoittaa jäljitettävyys. Minulla on erittäin tärkeää tuotteiden jäljitettävyys, kun olin vastuussa maataloussäkköstä omassa maassa, tämä on myöten tärkeää. En toiminut protektionistisesti, protektionistisesti, mutta halusin suojella. Halusin haluan kilpailua, mutta sen pitää olla lojaalia, reilua kilpailua ja pitää suojella kansalaisten terveyttä ja elämää. Sitten tulen siis korostamaan väärennys, väärennyksiä. 2,5 miljoonaa työpaikan menetystä liittyy väärennysilmiöön tähän vitsaukseen. Ja siihen liittyy näitä vaaroja, joita äsken otin esille esimerkiksi kansanterveyden kohdalla ja väärinkäytetään meidän maantieteellisiä alkuperämerkintöjämme hyväksi. Ei ole kyse vain Parman kinkusta. Pitää pyrkiä säilyttämään nämä merkinnät, nämä laadukkaat tuotteet ja todellakin kannattaa säilyttää kyseisiä per, perinteitä ja niiden kautta syntyviä työpaikkoja. Meidän täytyy jatkossakin neuvotella Karel de Hyhtin ja herra Tajanin kanssa, kun neuvotellaan VMO VTOsta. Elintarvikkeet ovat yksi hankala kysymys neuvotteluissa. Ja EU neuvottelee myös väärennyskysymyksistä USAn kanssa. Pitää paremmin yhdistää keinoja taistella kansainvälisesti väärennyksiä vastaan, jotka kohdistuvat juuri tämän tyyppisiin tuotteisiin. Perfetto, la ringrazio. E... Kiitos. Milano pohjoisena kaupunkina voisi tulla kyseeseen tälle seurantakeskukselle, koska väärännykset todella meidän alueellamme on paljon. Tuemme teidän toimijanne tällä alueella. olisi hienoa, että sen lisäksi, että seurataan tuotantoketjua, olisi myös Euroopan markkinoiden sisällä tällainen henkilö, joka vastaisi kysymyksistä. Esimerkiksi jos joku saa ajokortin tietyssä maassa, se on eri asia kuin hän olisi saanut ajokortin muualla. No, ehkä tämä voisi olla kunnianhimoinen tavoite, mutta voisimme sitä varmasti ehdottaa. Je vais pas me lancer dans un commentaire sur les moniteurs de ski. En halua nyt alkaa kommentoida hiihdonopettajia. Voisin kyllä näin tehdä muuten. Se on asia, joka kyllä minua on kiinnostanut. Ei tässä panna vastakkain rekkakuljettajia tai italaisia, ranskalaisia ja muunmaalaisia hiihdonopettajia. Tässähän tärkeää on vain turvallisuus ne, jotka turvautuvat hiihdonopettajan tai jotka ovat tien päällä, ja rekka tulee vastaan mukaan lukien tietenkin henkilöiden oma turvallisuus, näiden ammattihenkilöiden turvallisuus. Minulla on erittäin tärkeä on ammatillinen pätevyys, haluan tehdä mahdollisimman hyvää työtä koordinaation puolesta. Ja sitten tietysti, en äsken tätä esille, mutta on tämä eurooppalainen väärennyksen vastainen seurantakeskus, sen pitää kerätä tietoja ja arvioida tilannetta ja meidän pitää valita hyvät keinot toimia tehokkaasti. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Meidän pitäisi tässä kiitellä siitä, että näin nopeasti saatiin tässä vaihdettua teille oikea mikrofoni peräinen tavoin. Seuraavat jäsenet, seuraavana Rosa Tunnen ja on Hostain, EPP. Monsieur le commissaire désigné. Kiitoksia arvoisa komissio, komissaari ehdokas teidän kokemuksenne eurooppalaisesta politiikasta, teidän sitoumuksen, teidän rohkeutenne. Tämä kaikki on hyvin tunnettua. Me kaikki näemme, että samat edistyvät. Mutta edelleen kuluttajat ja yritykset eivät käytännössä pysty aina nauttimaan sisämarkkinoiden luomista mahdollisuuksista, joten parannuksen varaa on paljon Tiedotusta pitää parantaa, sanottelevainen valmiita. Vuoropuheluun ei aina pääkaupungissa, vaan kaikkialla Euroopassa. Miten toimivat yhdessä eurooppalaiset, kansalliset ja alueelliset viranomaiset? Me olemme puhuneet täällä sosiaalisesta yhteistyötä tai yhteistyöstä, jonka kautta jätetään ympäristön etuja. Oletteko valmis ehdottamaan sisämarkkinat tekstiä uudelle EU-lainsäädännölle, jotta voidaan huolehtia siitä, että ei haitata sisämarkkinoiden toimintaa. Äh, äh, Les quatre libertés que j'évoquais tout à l'heure. Vapautta, jotka otin esille kuvassa herra Schwabille, miten sanoisin, jotka ovat tavallaan eurooppalaisen hankkeen selkäranka, ja tästä minä ja kymmenkunta muuta kollegani ovat vastuussa. Näitä neljää vapautta pitää kunnioittaa ja täytäntöpanna niitä konkreettisesti. Se tavallaan on testi tästä. En ole ainoa, joka ottaa tämän testin esille, koska muistan, että moniakin komissaareja tämä koskee. On horisontaalinen sosiaalinen lauseke, jonka otin esille sitten sisämarkkinoiden perussäännöt, joita pitää noudattaa kaikkien komissaarien työssä koko komissiossa. Ehkä minä enemmän ja paljonkin enemmän kuin muut olen vastuussa näiden sääntöjen noudattamisen valvonnasta, mutta kaikki lainsäädäntö, kaiken lainsäädäntöön liittyy kuitenkin testi. Tiedämme hyvin, että markkinoiden sirpaloituminen on haitta ja komission pitää toimia tässä valvojan tehtävässään. Ja mitä minun tulen, tulen käyttämään paljon aikaa ja tarmoa, jotta tehdään työtä paikan päällä konkreettisesti, jotta, jotta pyrin saamaan ihmiset ymmärtämään ja vakuuttuneeksi siitä, tästä, tästä merkityksestä. Ja puolella esimerkiksi sitä, että säännöllisesti kootaan yhteensä markkinatoimijoita, kaikkia niitä, jotka soveltavat direktiivejä ja muita tekstejä, jotta vaihdetaan äh, hyviä käytäntöjä, jaetaan ehdotuksia, että voidaan saada aikaan tehokkaampaa yhteistyötä myös. In order to uh, be able each other and travailler plus efficacement ensemble. Uh, niin Jotta voidaan tehdä paremmin yhteistyötä, meidän pitää saada kaikki sidosryhmät mukaan, jotta voidaan saada lisää sitoutumista lainsäädännön säätämiseen, kansa- siirtämiseen kansalliselle tasolle aitan täytäntöönpanoon. Juuri mainitsemanne toimen osalta, oletteko tehneet, tehnyt konkreettisia suunnitelmia, joilla tuetaan sisämarkkinafoorumi-hanketta, josta on täällä yhdessä keskusteltu IMKO-valiokunnassa? Madame Kontun, je crois très important de mettre les gens ensemble. On erittäin tärkeää koota ihmiset yhteen. Jos haluatte tällaisen sinisen langan työhöni tulevana komissiona, jos näin haluatte, niin se olisi juuri tämä. Haluan puhua ihmisille, että voin vakuuttaa heidät tästä, koota heidät yhteen sitten, kun on päätetty suunnasta direktiivien, asetusten tai talousarvion kautta. Haluan siis koota ihmisiä yhteen ja ajatus tällaista eurooppalaisesta sisämarkkinafoorumista, joka tavallaan kokoaisi ehkä tällaisia kansallisia foorumeita myös yhteen. Viittasin juuri näihin omiin vierailuihin, joita haluan tehdä. Suosin ja puolan tällaista, voitte olla siitä varmoja. Meillä on näillä sisämarkkinoilla aivan liikaa hajautuneisuutta, sirpaloituneisuutta on, omassa maassa käytiin varsin keskenkertaista keskustelua tästä kuuluisasta puolaista äh, putkimiehestä, enkä ollut sitä kovinkaan ylpeä, mutta jos puhutaan vaikka Luxemburgista putkimiehestä, hänen ympärillään kolme, omasta 30 kilometrin etäisyydeltä löytyi va- valtavasti lainsäädäntöä, jotka koskevat samaa asiaa. Tätä pitää poistaa. Se maksaa paljon rahaa. Ja ohimennen sanoisin tässä parlamentille, että yksikkö on todennut minulle, että on vähennetty hallintomenoja, kun on yksinkertaistettu. Ja minä haluaisin mennä paljon pidemmälle ja vähentää seitsemällä miljardilla eurolla kustannuksia, jotka koskevat erityisesti pk-yrityksiä, kun näitä hallinnollisia taakkoja on näin paljon ja ne ovat päällekkäisiä. Ähm, Kiitos oikein paljon. Venäjä, joka on varapuheenjohtaja. SND-ryhmästä. Arvoisa komissaari ehdokas, julkis, tehokkaiden julkisten palveluiden turvaaminen on olennainen kysymys markkinoiden loppuun viemisessä kohe, alueellisessa ko, kohesiossa. Jos Lissabonin sopimus ottaa paremmin huomioon erityispiirteet, jotka liittyvät yleishyödyllisiin palveluihin, vaikeudet, joita on silloin, kun siirretään palveludirektiiviä kansalliseen lainsäädäntöön, osoittaa, että missä tarvitaan. Tässä voin vain pahoitella, että teemme kirjeessänne ei mainita ollenkaan tätä tehtävää, eikä myöskään vastauksissanne kirjalliseen kysymykseen. Kuitenkin herra Baros on sitoutunut omissa poliittisissa suuntaviivoissaan syyskuussa, lainaan häntä, luomaan laadukkaat puitteet julkisille ja palveluille palvelulle. Tämä osoittaisi, että ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan sosiaalisessa mallissa. Kysymykseni onkin seuraava. Voitteko te sitoutua siihen, että ehdotatte puitedirektiiviä julkisista palveluista, ja jos kyllä, millä aikavälillä? Kiitos. Évidemment, je No, tietenkin olen täysin herra Baroson esittämällä linjalla. Hän puhui laadukkaista puitteista julkisille palveluille. Ette voi ollenkaan tätä epäilläkään. Tähän tämän kysymyksen teitte. Minä itse otin alkupuheenvuorossani tämän esille. Anteeksi, että sitä kirjasta ole tehnyt, mutta jos nyt en olekaan kaikki jos olisin kaikesta vastannut kirjallisesti, niin teillä olisi mitään kysyttävää tänään, joten on parempi, että hiukan täydennetään täällä kolmetuntisessa kuulemisessa. Minulle tämä on siis erittäin tärkeä kysymys. Pitää poistaa tällainen epäselvä kohta Euroopasta, kun on kyse julkisista palveluista, niiden merkityksestä ja miten Eurooppaa voidaan lähentää kansalaisiinsa tunnen tämän huolen, joka liittyy palveludirektiiviin koskien sitä, miten voidaan hyvin toteuttaa sosiaalisia palveluita. Muistuttaisin, että kun erittäin tärkeät sektorit on suljettu pois, esimerkiksi terveydenhuolto, audiovisuaaliset palvelut, tietenkin on säädökset, jotka ottavat huomioon yleisölliset palvelut ja niin erityispiirteet, ja haluaisin, että näitä noudatetaan. Mutta tarkoituksena on mennä pidemmälle, Rova Vernio, poistaa kaikki epäselvyydet ja saada aikaan tällainen päättäväinen teksti. Voidaan kutsua sitä puitedirektiiviksi, niin kuin te teitte. On monia tilanteita ja perinteitä, joita on otettu esille, jotka ovat varsin erilaisia maasta riippuen ja alueestakin riippuen. Tarvitaanko puitedirektiivi vai alakohtainen direktiivi? Miksi näin sanon? Koska Prodin johon kuuluin, käytiin juuri tätä keskustelua mukaan lukien kollegat, sosiaaliset kollegat, jotka edelleenkin tietysti ovat kollegoja, niin tämä ei aina ollut aivan selvää, että jotta voitaisiin antaa takeet julkista palvelusta erityisesti kaikkein syrjäytyneimpien, heikompien kohdalla, silloin tarvitaan yleiset puitteet eikä niinkään alakohtaisia di- se, direktiivejä. Minulle tämä on tärkeää. Tulen puoltamaan tätä. Merci, monsieur le commissaire désigné. Komissaari minulla on hiukan vaikeuksia kuitenkin laatupuitteiden kanssa. Hiukan epämääräistä tekstiä. Seuraan kyllä teidän ajatustanne, mutta olen tässä vaativainen. Voisitteko tänään sanoa, aiotteko te ehdottaa jotakin juridista välinettä tai lainsäädäntövälinettä, joka koskee aivan erityisesti tätä, ja koska näitä tärkeitä palveluita, niin kuin te sanoitte, sosiaaliset terveys, terveydenhuoltopalvelut. Ajattelen tässä haasteita, joita edessä on erityisesti, kun tarvitaan iäkkä, iäkästä väestöä tai pikkulapsia. Me, tämä on vanheneva manner ja vanhemman väestön terveydenhoito on valtava haaste. Palvelut, palvelut jotka te mainitsitte, esimerkiksi terveydenhuolto ehkä kaikkein tärkeimpänä, kaikkein heikoimpien, syrjäytyneimpien, ikääntyneimmän väestön kohdalla erityisesti – ne ovat nyt, eivät kuulu tämänhetkisiin teksteihin, teksteihin, lakiteksteihin, ne ovat tavallaan suojeltuja, mutta epäilys tietysti on ja haluaisin nyt näiden muutaman vuoden aikana, jos tämä teille sopii, poistaa tämän epäilyksen, että sitä enää olisi. EUn tehtävä eikä komission tehtävä ei ole estää kilpailupolitiikan nimissä, että palveluita tarjotaan kentällä vaikka kilpailua tietenkään ei voi toisen maan kanssa olla. Jos haluatte henkilökohtaisen kannan minulta, sitä te myös odotatte minulta, vaikkakin komissio antaa kollegionakin kantansa, niin kollegiossa minulla on mukana aina tämä vakaumukseni tavallaan. Pitäisikö te mainitsitte kaksi palveluluokkaa. Tarvitaanko juridiset puitteet, jotka varmistavat tämän, vai tarvitaanko yleiset puitteet, kun tunnetaan tilanteiden monimuotoisuus kaikissa 27 valtiossa? En ole varma vastauksesta vielä tässä vaiheessa. Otan työstämään tätä ja annan sitten selvemmän vastauksen myöhemmin. Uh, the next question will... Seuraava kysymys. Edustaja Kanete, EPP-ryhmä. Monsieur le commissaire désigné, euh, avant de, manga, de komission jäsenehdokas. Ennen kuin siirryn politiikkaan, toimin luovalla alalla. Tiedän, että tuoteväärennökset ovat EU:ssa suuri ongelma. Ja samanaikaisesti se myös toimii esteenä luovalla alalla. Jäsenvaltiot ovat lähteneet erilaisiin aloitteisiin, jotka eivät kylläkään mene välttämättä samaan suuntaan. Olisiko järkevää, että EU puuttuisi asiaan, jotta saataisiin yhteiset oikeudelliset puitteet niin, että todella saataisiin luovalle sisällölle hyvät markkinat EU:ssa. Keskeinen kysymys. Minä mainitsin, kuinka monta työpaikkaa menetetään piraattitoiminnan väärännysten takia ja luvut kyllä puhuvat puolestaan. Väärennykset tai luvut puhuvat puolestaan ja korostavat, kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys. Minulla on tästä luettelo kaikista lainsäädäntöteksteistä, piraattitoiminnasta ja väärennöksistä vuodesta 2004 jopa vuodelta 1971 lähtien mallisuojakysymyksistä on koko joukko tekstejä, ja tällainen uusi yleisluontoinen teksti, se, sit siihen täytyisi varmistaa näiden tämänhetkisten tekstien tehokkuus ja tuloksellisuus on 160 miljoonaa, yli 160 miljoonaa tuotantoa on takavarakoitettu rajoilla. Aikaisemmin oli vielä, tai aikaisemmin oli hieman vähemmän, joten meidän pitää tehdä työtä tämän puolesta. Samoin tässä työssä tarvitaan tätä foorumia ja seurantakeskusta. Meidän pitää miettiä, mitkä keinot ovat tehokkaita toimia tällaista vastaan Euroopassa. Ja tämä pitää ottaa huomioon myös kansainvälisissä neuvotteluissa. Ehkä lyhyesti ottaisin esille internet-piraattitoiminnan. Tietysti kaikki lapsuudesta lähtien ovat pitäneet tavallaan merirosvoista, piraateista mutta nyt haluan kuitenkin vain sanoa, koska te kerran otitte esille luovan työn, jota te harjoitatte, niin tässä asiassa luova toiminta internetissä. Tulen tässä ottamaan huomioon tekijänoikeudet. Tietysti on myös tiedottamisen vapaus, on tärkeä kysymys. Tässäkin pitää harjoittaa tällaista opetustyötä nuorempien suuntaan ja pitäisi rohkaista ja palkita luo, luo, luovien ammatinharjoittajien työtä, ei ole kyse vain musiikista. Tämä kaikki liittyy myös eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin. Rova Redingin ja muiden kollegojeni kanssa teen työtä tämän puolesta. Meidän pitää etsiä hyvä tasapaino tiedottamisen vapauden ja tiedonsaannin vapauden ja tekijänoikeuksien suojelun välillä, muun muassa taiteilijoiden kohdalla. Vous avez parlé de, de, de... Puhuitte väärännöksistä. vuonna 2009 lähdettiin eri toimiin, jotta teollisia tekijänoikeuksia voitaisiin suojella paremmin sisämarkkinoilla. Näyttää kuitenkin siltä, että on välttämätöntä tehostaa nykyisen seurantakeskuksen rakennetta, jotta se voi toimia tehokkaasti tehokkaasti. mitä hankkeita teillä on tässä asiassa? Yleisesti ottaen, jotta voidaan toimia kunnolla, pitää hyvin ymmärtää, että osaa toimia. Yleisesti ottaen Puolan sellaista objektista puolueetonta seurantaa ja tätä kautta voidaan johtaa neuvoa komissiota sen työssä ja suunnata lainsäädäntöä oikeaan suojaan. Seurata keskusta muistutte itse, että se ei ole kovinkaan vanha, eli se aloittaa vasta tässä, on aloittanut vasta työnsä. Se tulee, antama, se tulee vaikuttamaan sosiaalisesti myös väärentämistoimintaan ja tarvitaan myös julkisia tiedotuskampanjoita ja vahvempia aloitteita, kuten lainsäädännölliset aloitteet. Tarvitaan paljon selkeämpiä periaatteet, joita otan esimerkiksi kansainvälisissä neuvotteluissa, jotka otin äsken esille, mitä tulee toimintaan väärännyksiä vastaan. Me emme ole ainoita, jotka taistelevat tätä ilmiötä vastaan. Kaikilla pitää olla sama päättäväisyys tämän asian suhteen, myös niissä maissa, joista monet näistä piratitut tuotteista ovat peräisin. Thank you. Um... Kiitos. Seuraavana edustaja Barbara Weiler, säderyhmä. Anji. Rabani. Täällä minä istun. Palaisin vielä sosiaaliseen sisämarkkinoiden ulottuvuuteen. Varmasti totesitte, että monet kysymykset osoittavat teille, miten tärkeä tämä aihe on meille. sanon suoraan myös, että vastauksenne tähän mennessä minulle osoittavat, että suhtaudutte aiheeseen vakavammin kuin edeltäjänne. Mutta konkreettisesti haluaisin kuitenkin kysyä seuraavaa. Miten, no ei meidän kanssamme, koska me tuemme teitä, mutta Miten puhutte selkokieltä jäsenvaltioiden kanssa niin, että jäsenvaltiot myös konkreettisesti ja tarkkaan täytäntöön panevat sosiaalisia ympäristökriteereitä, kun niitä vaadimme tai esitämme jokaisiin hankintoihin? Miten voidaan ajatella, että byrokratian poistaminen ei välttämättä tarkoita sääntelyn purkua – ja miten selitätte jäsenvaltioille, koska tämä on ongelma, jonka olen todennut, en esitä tämän jälkeen toista kysymystä, mutta miten voitte selkeästi sanoa, että yleishyödyllisiä palveluita ei tarvitse aina hoitaa yksityisesti ja että tämä yksityistämisajatus ei tule mitenkään Euroopan unionilta. Voitte luottaa siihen, että käytän paljon aikaa ja tarmoa selittääkseni, että ei kyseessä ole EU-komissio tai parlamentti, jotka velvoittavat siellä tai täällä yksi, yksityistämään jonkun julkisen palvelun. Avoimuuden, kurinalaisuuden nimissä velvoitamme noudattamaan sisämarkkinatekstejä, se on tietysti tärkeää, mutta ei enempää, enempää emme tee. Ei Brysselin kannettavaksi voidaan antaa vastuuta siitä, mitä tehdään toissijaisuusperiaatteen puitteissa valtioissa tai alueilla, joka osoittaa sikäläistä poliittista tahtoa. Haluan puhua tästä varsin selvästi, voitte luottaa siihen. Sitten konkreettisen esimerkkiin julkiset halkinnat, jotka kiinnostavat teitä kovasti. Haluan käyttää jul- kaksi 000 miljardia euroa tätä varten, niin kuin sopimuksessa todetaan. Haluan vahvistaa julkista toimintaa paikallisyhteisöissä, jotta paremmin otetaan huomioon heidän työssään nämä ympäristö, ympäristökysymykset, sosiaaliset kysymykset. Ja nyt käyn tässä Malcolm Habermin puolella, jolla on selvät käsitykset tästä asiasta. Tämä koskee myös siis tutkimusta ja innovaatiota. Olen varma, että tässä voidaan käyttää julkisten hankintojen markkinoita hyväksi. Olen Ranskassa johtanut 17 vuotta paikallista yhteisöä ja minä muistan, että olin aivan ensimmäisiä alueiden johtajia, jotka ottivat esille yhden prosentin e, ajatuksen ympäristökysymyksiin julkisissa hankinnoissa. Esimerkiksi tiettyissä pakotin yritykset, kun ne tekivät tarjouksen, että ne käyttäisivät myös kierrätettyä, kierrätettyä materiaalia julkisissa töissä. Esimerkiksi sepeliä käytetään, jota saadaan Sepeliä kaivetaan maasta ja sitten voitaisiin käyttää myös tällaista kierrätysmateriaalia, jota syntyy vaikka purkutoiminnasta. Ranskassa on seitsemän kertaa vähemmän kierrätystä harjoittavia yrityksiä, jotka käyttävät purkumateriaaleja hyväksi kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa. Ja minä haluaisin, että näin toimittaisiin. Ja muuten aion syventää tällaista toimintaa paikallisyhteisöjen ja alueiden komitean kanssa. En halua toimia vain alueiden johdon kanssa. Right, thank you very much. Selvä, kiitos. Sitä vaihdoidaan varmasti tyydyttää tuo vastaus, oli erittäin kattava. Nyt siirrytään edustaja Syvänin kysymykseen. Olkaa hyvä. Monsieur le commissaire euh, désigné, euh, durant votre carrière politique, vous avez toujours plaidé pour... Herra komission jäsenehdokas. Te olette ollut poliittisella urallanne hyvin Eurooppa sitoutunut. Olitte myös työryhmässä, jonka kautta syntyi puolustusvirasto ja teksti, jota olen lukenut, koskee eurooppalaista turvallisuusmateriaalia. Markkinat ovat hyvin sirpaloituneet ja kansalliset markkinat. Ja se jarruttaa kysynnän ja tarjonnan rationalisointia ja vaikuttaa monella negatiivisella tavalla julkiseen sektoriin. Onko teillä ehdotuksia asian, asioiden parantamiseksi? Alussa tässä sanoin, että olen tullut tänne poliitikkona teidän eteen ja olen syvästi vai, vakuuttunut siitä, että sen lisäksi mitä markkinoille tehdä, konkreettisia politiikkoja pitää harjoittaa, mutta tarvitaan myös poliittista ulottuvuutta Euroopalle. Se pitää sille antaa, sitä kansalaiset odottavat. Kun ajatellaan, mitä kaikkea tapahtuu maailma, maailmassa, joka on heikko, epäoikeudenmukainen, vaarallinen, epävakaa, niin tämä osoittaa, että meidän pitää antaa kyky, ulkopoliittinen, puolustuspoliittinen kyky EUlle. Ja niin kuin sopimuksen sanotaan, ennen kuin mennään eurooppalaiseen puolustukseen saakka tämä ei ole juurikaan estynyt, niin kuin te sanoitte, koska tämä liittyy juuri kansalliseen suvereenisuuteen, itsemääräämisoikeuteen. Nämä ovat erittäin herkkiä kysymyksiä. Tämä on tietysti perusteltuja syitä, jotka liittyvät tietojen luottamuksellisuuteen tai tarvikkeisiin, ja tätä kaikkea suojelee 346 artikla uudessa sopimuksessa, joka, joka koskee jäsenvaltiota. Jäsenvaltiot eivät voivat eivät ole valmiit yhdistämään näitä voimavaroja. Olen vakuuttunut, että tällä alueella niin kuin muuallakin avaimena on juuri yhteinen toiminta. Tarvitaan kunnosta puolustuspolitiikkaa, että yhden, ei mitään armeijaa haluta luoda, mutta yhdistetään tutkimusta, resursseja. Se on hiukan tämän eurooppalaisen puolustustarvikeviraston tehtävä, jota kollega Ashton tulee myös johtamaan siis puhun nyt poliitikkona ja mahdollisen sisämarkkinakomissaari, meillä on direktiivi, joka ei ole kovinkaan vanha, ja kaikkien jäsenvaltioiden pitää siirtää puolustusdirektiivi vuoteen 2011 mennessä. Siinä otetaan huomioon tämän alan sensibiliteetit, jotka otin esille, ja sen pitäisi edistää juuri tällaista yh- yhteisten ponnistelujen lisäämistä tälläkin alalla. Tulen tekemään kaikkeni ja tulen tukeutumaan omaan vakaumukseni, koska minä haluan vaikuttaa eurooppalaiseen puolustuspolitiikkaan. Siitä pitää tulla kunnollista ulkopolitiikkaa. Mitä nyt sanoisin, puhun nyt varsin vakavasti. Meitä ei ole tuomittu olemaan alihankkijoita. Eurooppaa ei ole tuomittu alihankkijaksi amerikkalaisille tai Kiinan talouksille. Ei meitä ole tuomittu siihen, että me emme voi vaikuttaa. Tässä tarvitaan puolustuspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Ja haluan vaikuttaa tähän ja vaikuttaa selvästi eurooppalaisten puolustustarvikemarkkinoiden tarvikemarkkinoiden luomiseen. Monsieur le commissaire désigné, mais pour revenir... Kiitos komission jäsen ehdokas, mutta jos voisin palata vähän epätavalliseen luonteeseen näillä markkinoilla. Se on merkittävä. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan unioni käytti 170 miljardia puolustuksen viime vuonna. Tällä on tietenkin vaikutuksensa – ja sitten tarvitaan esimerkiksi vastapuoli, jos ostetaan muista maista. Tässä on tietenkin oma historiansa tällä alalla, mutta oletteko sitä mieltä, että tällaiset menetelmät ovat yhteensopivia Euroopan oikeuden mukaan. Ei voida edetä vastoin valtioiden tahtoa ja heikentäen itsemääräämisoikeutta tällä alalla. Voimme toimia vain yhdessä valtioiden kanssa. Minulla on sellainen tunne, että pakko tässäkin tulee olemaan laki kannattaa rohkaista valtioiden päämiehiä edistämään todellista puolustuspolitiikkaa. Tässä puhuttiin erityispiirteitä. Tämä on juuri esimerkki tällainen offset korvaukset erityinen perinne tällä alalla puolustustarvikkeiden ostosektorilla. Objektiivisesti voin sanoa, että koska tämä on vakaumuksen, niin nämä ovat tällaisia vastakkaisia mm, käytäntöjä. On sopimuksia, joissa on tavallaan syrjintää. Miksi ei toimittaisi tehokkaasti kilpailukysymyksessä, jos on kyse julkisista hankinnoista. Tämä offset toimittaisi hiukan erikoislaatuista, mutta jos käytetään aikaa ja selitetään, jotta voidaan hyvin soveltaa näitä puolustusdirektiivejä myös kaikissa jäsenvaltioissa, niin uskon, että silloin voidaan noudattaa erityispiirteitä ja erkeä kysymyksiä ja samalla toteuttaa lopettaa tämän tyyppinen käytäntö, joka onkin haitallista. Kiitos edustaja Rosvoor. Kiitos. Haluaisin vielä palata erääseen kysymykseen, jonka mainitsittekin. Eli siihen, e, mitä täällä on käsitelty jo ainakin 30 vuotta ja kamppailtu sen asian kanssa toimielimissä. Ja puhun nyt eurooppalaisesta yhteisöpatentista. Tähän tarvitaan pikaisia toimia olemme kriisissä ja tarvitsemme todella kaikkea mahdollista luovuutta tässä asiassa niille yrityksille, jotka patentteja tarvitsevat. Viime vuosina on tehty ja otettu edistysaskeleita. Viime vuonna tuli teksti siitä, että saataisiin aikaan yhtenäinen patenttijärjestelmä. Ja tästä kysyisin vielä yhteisen patentin voimaanastumisesta siitä riippuvat monet muutkin kysymykset, entä kielikysymys tähän liittyen? Puhuitte Euroopan suverenisuudesta, sen kyvystä olla olematta jonkun talouden alihankkeena. Se on aivan avain kysymys. Tämä on se kestämätön tilanne, että emme ole vieläkään saanut aikaa tällaista patenttia. Osin jatkaa hiukan siitä, mihin herra Rosver tämän jätti. Siis yritys voi, on, jos on jättänyt patentin 13 maassa, se maks, maksaa kol, 10 kertaa enemmän kuin USAssa. 20 000 euroa, jotta saa suojan 13 maasta. Ja se maksaa todellakin valtavasti. Tässä on silmälasit, eivät ole omani, hiukan oudot. Tämän on, tämä laadittu, nämä on tehty venetsialaisessa yrityksessä äärimmäisen maineikas tuote USAssa. Yritys, joka näitä valmistaa, ei ole voinut tehdä Euroopassa, saada Euroopassa patenttia. Se maksaa liikaa, eivät ole hakemusta voineet jättää, joten he suojaavat itsensä USAssa. Ja näin sitten pikkuhiljaa menetetään taloudellista painoarvoa ja vahvuutta. Siis olen samaa mieltä niin kuin tekin, oli tämä ensimmäinen vaihe ministerineuvostossa, herra Rosvor, saatiin sopimus juuri ennen joulua Euroopassa patentista ja se sulkee nyt pois tämän kielijärjestelmän, mutta tämä on kuitenkin ensimmäinen etappi. Tiedän, että puheenjohtajavaltio Espanja, jonka kanssa tulemme tekemään työtä, haluaa edetä tässä kysymyksessä. Ja kielikysymyksessä minä haluaisin lähitulevaisuus ehdottaa asetusta, herra Rosfor haluan käyttää hyväksi äh, automaattista käännöstyötä hyväksi, jotta voin vakuuttaa kaikki jäsenvaltiot, jotka vielä ei ole, eivät ole vakuutettuja siitä, että, että olisi eurooppalaisen edun mukaista sopia tästä kielikysymyksestä. Sitten tähän löytyy myös oikeudellinen kysymys. Täytyy tähän uuteen patenttijärjestelmään saada aivan erityistä lainsäädäntöä ja myös eurooppalainen istuu ja pitää toimia voisi muiden maiden suuntaan, koska ei tämä koske meitä pelkästään. Esimerkiksi Sveitsi. Sveitsiin tämä liittyy aivan erityisesti. Haluaisin jatkaa vielä tämän asian käsittelyä. Normalan a fait en sorte que même si c'est très, très insatisfaisant, euh, il y a eu Vaikkakin tilanne on varsin epätyydyttävä, kuitenkin jotain edistystä on tapahtunut viime aikoina. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan ja Euroopan unionin saanut moraalisen henkilön statuksen, voi nähtävästi olla mahdollista, että Euroopan unioni liittyy eurooppalaisen patenttiviraston jäseneksi ja tätä kautta valvonta saataisiin paremmin kattamaan unioni ja se edellyt, helpottaisi myöskin työtä, jotta eurooppalainen patenttijärjestelmä toimisi entistä paremmin. Tuetteko tätä Euroopan unionin liittymistä patenttiviraston? Kyllä, jos ongelma sillä ratkeaa. Kuunteli teitä ja Tiedän, että te tunnette asia paremmin kuin minä, joten otan varsin mielelläni teidän kantanne huomioon. Tämä ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen asia. Patenttivirastossa toimii valtava määrä ihmisiä ja he ovat toimi varsin päteviä, mutta kuitenkin tähän liittyy myöskin monimutkaisempi yhtälö. Nimittäin sain kuulla, että jos haluamme liittyä patentin järjestelmään, se edellyttää tiettyjä toimenpiteitä unionilta. Toisin sanoen, ensin pitäisi tehdä päätös eurooppalaisesta patenttijärjestelmästä ja sen jälkeen vasta oikeudellisesti selvittää asia. Eli toisin sanoen vasta kun oltaisiin päästy sopimukseen patenttijärjestelmästä, sen jälkeen voitaisiin sopia – yleissopimukseen liittymisestä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Pelkään, että olen antanut vähän liian reilusti puheaikaa. Meillä on kolme puhujaa. Vielä tiedän, että verotuspalvelukollegat haluavat mielellään aloittaa oman osuutensa. Pyytäisin kaikkia nyt esittämään vain yhden kysymyksen. Ensin edustaja Hanslik. Bardzo dziękuję, pani przewodniczący. Puheenjohtaja. Hyvää päivää komission jäsenehdokas. Toivottavasti kaikki nyt välittyy hyvin. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja esitän teille seuraavan kysymyksen. Mainitsette, että yksi prioriteeteistanne on yhtenäismarkkinoiden elvyttäminen. Olen tyytyväinen tähän. Mutta minua kiinnostaa erityisesti PK-yritysten asema EU-ssa ja niiden potentiaali. Kuten tiedätte, on Euroopan talouden menestyksen kannalta äärimmäisen merkittävä. Ja niihin kohdistuu usein erityisiä haittoja. Ja siksi kysyisinkin seuraavaa. Mitä sisämarkkinoilla voidaan parantaa, jotta PK-yritykset voivat käyttää sisämarkkinoita paremmin hyödykseen? Ja minkälaisiin aloitteisiin haluaisitte lähteä? Mitä voitte tarjota PK-yrityksille? Madame Flick, merci. Kiitos, että otitte tämän aiheen esiin. Se on minulle äärimmäisen tärkeä asia kansalaisten ja kuluttajien kannalta luonnollisesti asian tärkeä ja pk eh, ovat niin ikään painopistealue. Emme halua keskittyä pelkästään eh, suuryritysten toimintaan. 90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä ja ne tarjoavat valtavat työmarkkinat eurooppalaisille kansalaisille. On selvää, että pk-yrityksiltä pitää poistaa byrokraattista ja hallinnollista rasitetta tulevina vuosina. Me olemme sitä jo tehneetkin, mutta niin kuin sanottu, se on yksi minun tavoitteistani ja, ja yksi vuoden 2008, vuonna 2008 käynnistetystä Business Actista – ja, ja mahdollisesti tulevissa toimissa, niin tulen tätä myöskin painottamaan. Nyt meidän on kuitenkin toi, toteutettava myöskin käytännössä suunnitelmat, jotka laadittiin vuonna 2008. Esimerkiksi hyvät käytänteet PK-yrityksille ja julkisissa hankinnoissa, niin ikään tämä otettava huomio, niin kuin äsken todettiin, ja niin kuin sanottu, myöskin Euroopan yrityksissä tätä voidaan jatkossa toteuttaa. Ja, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus helpottaa pekoyritysten elämää. Ajatellaan nyt tiettyjen laillisten sitoumusten kustannuksia. Erilaiset esimerkiksi tilitarkastusten julka- tulosten tulkaisut, ja, ja tämän tyyppiset asiat ovat merkittäviä PK-yrityksille. Luonnollisesti tulisi jatkossa toimimaan subsidiariteettiperiaatteen pohjalta, mutta niin kuin sanottu, hallinnollisten rasitteiden poistaminen on tärkeää. Uh, Kiitos oikein paljon. Seuraavana professori Karel de Campos. Signor Barnier, non duvidamos... Herra Barnemme, missä missään tapauksessa epäile, että olette varsin päättevä ja motivoitunut myöskin tässä asiassa. Te olette sitä paitsi luvannut käydä eri alueilla tutustumassa. Toivoisinkin, että myöskin Azoreille, köyhälle alueelle tehtäisiin matka, jotta asiat valkenisivat myöskin teille. Mutta niin kuin sanottu, sisämarkkinoista no, sanoitte sen verran, että on ikävää, että sisämarkkinakysymyksiä joudutaan jakamaan 13 komissarin toimivaltuuksien kesken. Siksi haluaisinkin nyt kysyä, oletteko sitä mieltä, että tähän liittyy riski ja se jollakin tavalla haja, hajauttaa toimintanne, toimintamahdollisuuksianne? Sitä paitsi jotkut jäsenmaat myöskin epäröivät tätä, tämän muutoksen toteuttamista. Minkälainen teidän käsityksenne tästä on? Euh, en ole unohtanut vierailuni Azoreilla ja haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että jos te haluatte luottaa minuun komissaarina, Siis tähän liittyvät nämä seitsemän perifeeristä syrjäistä aluetta. Ei pidä unohtaa, että EU on edustettuna kaikilla maailman valtamerillä. Tämä on tavallaan tilaisuus ajatellen luonnon monimuotoisuutta. Pidän kiinni näistä sitoumuksista, joita olen tehnyt myös syrjäisiä alueita kohtaan. Olemme kollegiossa, joka on aika erilainen kuin joku hallitus. 13 komissaari on vastuussa siitä, että toteutetaan 1600 tekstit, jotka liittyvät sisämarkkinakysymyksiin. Teemme työtä kollegiaalisesti. Ja näin on jokainen komissaari saa oman tiiminsä, oman kabinettinsa ja seuraa, mitä muut kollegat tekevät. Ja minä tulen olemaan myös valpas ja valvon tässä sisämarkkinoita. Olen tässä pääosassa muiden kollegojeni kanssa, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä, mitä tulee hallituksiin, koska tässä puhuttiin kahdesta direktiivistä, jotka tulivat esille ammattipätevyys ja palveludirektiivit, jotka meni täällä parlamentissa läpi. Parlamenttihan sen hyväksyi äänestyksessä. Se on sanottu, että se on vastaan sisämarkkinoita, mutta jos sitä ei sovelleta tai sitä sovelletaan huonosti, niin kyllä, mutta jos sovelletaan hyvin, antaa kaikki takeet julkisesta palvelusta esimerkiksi, niin silloin se ei ole mitenkään markkinoiden vastainen. Se on myönteinen asia sillä erolla, että se sovelletaan kunnolla. Siksi minä teen erittäin henkilökohtaisesti tässä työtä. Käytän paljon tarmoa ja pyrin vaikut- vakuuttelemaan hallituksia, jäsenvaltioita ja alueita toteuttamaan direktiiviä korrektiivi- korrektisti ja arvioimaan sitä. Pidän aika tärkeänä arviointia teen tästä, otan tästä tavallaan tilanteesta valokuvan, niin kuin äsken sanoin, arviointivaiheessa. And then the last speaker for the Greens. Um... Ja viimeinen puhuja, edustaja Kampaa. Oui, monsieur Barnier, bonsoir. Niin, äh, komissionisen Barnier, hyvää iltaa, minä olen täällä. Te puhuitte omassa puheenvuorossanne taistelusta sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Haluaisin hieman lisää selvennystä tästä aiheesta. Voitteko te meidän edessämme sitoutua siihen, että oman kautenne aikana ette ota käyttöön tätä alkuperämaa periaatetta, jos se osoittautuu kielteiseksi palkansaajien kannalta? Sitoudutteko komission jäsenenä siihen, että ehdotatte, että tehtäisiin äh, lähetetyistä työntekijöistä ja heitä koskevasta direktiivistä jonkinlainen väliaika-arvio ja huomioitaisiin myös ammattiyhdistysten rooli tässä. Mikä on teidän arvionne Viking, Laval Viking tuomiosta ja sen vaikutuksesta? Onko teillä aikomus ehdottaa jotain muita aloitteita, jotta tähän oikeustilanteeseen voitaisiin suhtautua toisella tavalla? Euh, euh, euh, Kyllä, minä olen avoimena ja valmis vastaisin nyt tähän kysymykseen. Olen valmis arvioimaan analyyttisesti, objektiivisesti niitä tekstejä, jotka, lainsäädäntötekstejä, jotka käsittelevät lähetettyjä työntekijöitä. Sitä hän te kysyitte. Minä vastaan siis kyllä kysymykseen. Emme me lähde tähän vanhaan keskusteluun ja avaamaan sitä uudelleen. Kyseessä on tämä alkuperämaa periaate. Minä kyllä sanoin hyvin painokkaasti oman puheenvuoroni ja, ja ajatukseni tästä aiheesta. Olin hyvin täsmällinen, punnitsin jokaisen sanan. En halua minkäänlaista takapakkia sosiaalisissa kysymyksissä. Eli haluan, että sisämarkkinat ovat edistysaskel inhimillisesti ja sosiaalisesti myös pk-yritysten kannalta ja kansalaisten kannalta. Mitä sitten tulee oikeuskäytäntöön ja tuomioistuimeen, se on olemassa ne ovat merkityksellisiä, eivät ne ole pikkujuttu, nämä tuomiot. Toki täytyy hyvin tutkia näiden tuomioiden merkitys ennen kuin voi niitä lähteä arvioimaan. Well, thank you very much indeed to the commissioner. Kiitoksia komission jäsen hyvin kattavista vastauksista ja siitä, että kaikki pitäytyivät varsin tiiviissä ja lyhykäisissä kysymyksissä. Haluaisin tarjota komission sen Barnielle mahdollisuutta käyttää lyhyt loppupuheenvuoro, noin viitisen minuuttia. Jos haluatte, niin mielellämme tarjoamme teille mahdollisuuden tähän. Puheenjohtaja, en halunnut pidentää tässä mitenkään puheenvuoroni, koska olemme yrittäneet äh, ajan ja ottaneet kakkososasta aikaa. Te varmasti ymmärsitte, nämä sanat ja lauseet, joita äsken käytin johdannossani. Ja lopettaisin siitä, mihin aloitin. Haluaisin todellakin asettaa naiset ja miehet sisämarkkinahankkeenkin keskiöön. Sisämarkkinoiden, sanon tämän kyllä muissakin yhteyksissä jatkossa, kun puhutaan rahoituspalveluista palveluiden, markkinoiden pitää palvella ihmisiä eikä toisinpäin. Olen vakuuttunut tästä, joten tulen näin toimimaan yhdessä parlamentin kanssa, josta löytyy paljon kokemusta, tietotaitoa, tuntemusta. Haluan olla mahdollisimman paljon käytettävissä, jos minut otetaan, valitaan virkaan ja tulen palaamaan tähän valiokuntaan teidän eteenne, puheenjohtaja Haber. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen osuus. Ja haluan tässä kiittää ilman minkälaista nostalgiaa. Kiitän näistä hienoista kokemuksista, joita olen tässä valiokunnassa saanut. Thank you very much. And now, uh, Mrs. Bowles will now take... Kiitoksia. Rova Bowles on sitten puheenjohtajana loppu osan tästä kuulemistilaisuudesta. Okay, everybody, um, I'll, I'll talk No niin. Jos nyt olette poistumassa, niin joudun puhumaan melun ylitse. Poistuisitteko hiljaa, koska olemme jo aikataulusta hieman myöhässä. Haluaisin kiittää siitä, että IMKON kysymyksiä hieman tiivistettiin tuossa loppupuolella. Oma valiokuntani puolesta voin todeta, että edelleenkin meillä on hieman aikapulaa. Eli minäkin aion tässä puristaa kaikki ylimääräiset sekunnit teistä. Eli ei, li, ei liikaa jutustelua. Autan teitä tässä. No niin, ihmiset, olkaapas hiljaa. Nyt ei puhu kukaan muu kuin minä. Tervetuloa, herra Barnier. Omassa alustuspuheenvuorossanne IMKO-valiokunnalle mainitsitte jonkinlaisen väsymyksen, mutta rahoituspalveluissa tällaiseen ei ole varaa. Meillä on G20-lupaukset ja tarkistuslausekkeet. Lainsäädäntöä on tulossa 50 tässä ihan pikapuoliin ja todennäköisesti, jos otetaan huomioon vielä komitologia, niin luku vain kaksinkertaistuu. Nyt annan teille puheenvuoron alkupuheenvuoroa varten ja Oikeastaan haluaisin esittää kolme seikkaa, muistuttaa kolmesta asiasta, joista voitte minua sitten vahvistaa. Ensinnäkin talous, rahoituskriisin aikana kolme vastuullista komissaaria rahoitusmarkkinoista ja kilpailusta ja talous- ja raha-asioista vastaavat komission jäsenet joutuvat tekemään hyvin läheistä yhteistyötä. Ja yhteistyön täytyy luonnollisesti jatkua Talousasianvaliokunnalla on vastuuta kaikilla näillä politiikan lohkoilla ja se haluaa osallistua tähän yhteistyöhön. Toivon, että te voitte antaa oman sitoumuksenne omasta puolestanne niin, että voitte huomioida talousasianvaliokunnan eh, tässä poikkitieteellisessä tavallaan useita vastuukysymyksiä kattavassa politiikan lohkossa. Ja sitten oman mandaattinne puitteissa voitteko sitoutua tekemään vaikutusarvioinnin kaikista toimistanne ja toisaalta taas huomioida sen, minkälainen eh, lainsäädäntöohjelman tilanne on nyt kriisin jälkeisessä vaiheessa ja minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan ja huomioimaan myöskin tähän sidoksissa olevat ehdotukset lainsäädännön alalla. Sitten teillä oli kirjalliset vastaukset, joissa mainittiin uudenlainen puitteisto, jonka eh, puitteissa tehtäisiin yhteistyötä parlamentin valiokuntien jäsenten kanssa. Tämähän tarkoittaa enemmän eh, yhteistyötä, interaktiota. Ja luonnollisesti väsymystä syntyy ja meillä on G20, G20 aiheuttamia paineita myös ajallisesti. Parlamentti pitäisi siis jo la- laadintavaiheissa ottaa huomioon ja mukaan tähän työhön eh, jäsenvaltioiden asiantuntijan rinnalle. Eli näitä kysymyksiä pyytäisin teitä vielä pohtimaan hieman täsmällisemmin. Te luonnollisesti, saatte ne kirjallisesti, jotta muistatte ne vielä aivan, aivan viime metreillekin asti. Nyt teillä olisi viisi minuuttia aikaa alustavalle puheenvuorollanne talousasian valiokunnalle ja minulla on täällä sitten puheenjohtaja Nuija valvon ajan käyttöä. Edustaja Bernier, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Sanoitte sen aivan selväsanaisesti ei voida viedä loppuun sisämarkkinoita ilman rahoitusmarkkinoita. Ei ole tilaa minkäänlaiselle väsähtäneisyydelle. Tämä on vakavin taloudellinen kriisi vuoden 2029 jälkeen ilman po- rahapoliittisten ja poliittisten toimijoiden tiukkaa toimintaa erityisesti eu EUn toimintaa mukaan lukien Euroopan keskuspankki. Pankkipankin jälkeen on epäonnistunut jos, jos näin olisi käynyt, olisi edessä luottamusvaje ja vielä suurempi lama. Tällä kriisillä on suuria taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Including the food crisis. Liittyy myös elintarvikekriisi ja muut kriisit joka koskee miljardia ihmistä maailmassa samoin. Tähän liittyy ekologisia haasteita ja kriisin aiheita. Tiedän, että kriisin opetukset ovat tärkeä osa teidän huolenaiheitanne. Olette luoneet erityisvaliokunnan näistä kysymyksistä. Hyvät naiset ja herrat, niin kuin Pittsburghin tiedonnossa oikein todettiin, meidän täytyy kääntää sivua ja jättää taaksemme vastuuttomuuden aikakausi. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy saada avoimuus, vastuullisuus, moraali, etiikka rahoitusjärjestelmän ytimeen. Tämä kriisi on liian vakava. Ei pidä teeskennellä, että uudistamme jotakin. Me aiomme uudistaa. Mikään markkina, mikään rahoitusalan toimija, mikään tuote, mikään alue ei enää pysty välttymään tästä eteenpäin tehokkaalta valvonnalta ja toimivalta sääntelyltä. Rova Merkel otti tämän esille muutama viikko sitten, liittokansleri Merkel. Tulemme viemään eteenpäin G20 suosituksia. Eurooppa on sitoutunut tähän toimintaan, joka vie, on mobilisoinut koko maailman. Meidän täytyy olla johtavana voimana kumppaneidemme edessä ja me odotamme samanlaista päättäväisyyttä kumppaneiltamme. Ja G20 lisäksi tulen käyttämään aikaa ja tarmoa kehittääkseni hyviä kahdenkeskisiä suhteita, suhteita kumppaneidemme kanssa. Tämä on meidän tiekarttamme, ei ole mitään muuta karttaa. Mm, hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja, meidän täytyy viedä loppuun valvonnan uudistukset, jotta Eurooppa voi olla ensimmäinen alue maailmassa, joka on oppinut kriisiä tällä alueella. Tässä haluaisin ostaa kunnioitusta, niin erittäin huomattavaa työtä, jota Jacques de Lazarosiere ja hänen tiiminsä ovat tehneet, ja me tulemme noudattamaan uskollisesti tämän työn jatkoa kollegani Olli Reenin kanssa. Me haluamme valvoa vaihtoehtoisia rahastoja ja tulevina kuukausina tulen tekemään teille ehdotuksia soli- pankkien vakavaraisuussäännöistä ja niiden omien varojen ta- tasosta ja laajuudesta ja laadusta. Tulen ehdottamaan lainsäädäntöehdotuksia johdannaisista ja miten vahvistamme esimerkiksi toimitusjärjestyskamareita ja niiden toimintaa. Haluan myös syvällisesti tutustua eh, markkinoiden väärinkäytösdirektiiviin, enkä tule välttämään vaikeita aiheita, kuten esimerkiksi sanktiot tai avoimesti tapahtuvat tapahtuva myynti. Nämä ovat niitä alueita, joissa Eurooppa ei voi jäädä jälkeen. Äh, vakavaraisuus 2, MIFin uudistaminen, kirjanpitosäännöt, vakavaraisuussäännöt, tieto, työtä on paljon ja joka kerta kun on tarpeen, tulen käyttämään paremman lainsäädännön välineitä hyväksi. Ei pidä pettää itseään taloutemme tarvitsee jatkuvasti markkinoita. Tämä on tilaisuus Euroopalle, että siellä on täällä tehokkaat rahoitusmarkkinat, jotka ovat monimuotoiset. Meillä on erittäin suuria yrityksiä tällä alueella ja pankkisektorilla, vakuutusalalla, investoinneissa. Markkinapaikat ovat innovatiivisia ja meillä on paljon tietotaitoa. Haluaisin jakaa tämän ensimmäisen vakaumuksen teidän kanssanne. Meidän pitää saada rahoitusalastamme kilpailukykyisemmin, johon liittyy hyvät säännöt, jotka palauttavat luottamusta. Ja meidän mantereella on näitä valteja, jotka mainitsin. Ja sillä tulee olemaan kestävä etu kilpailussa maailmanlaajuisesti, jos se pystyy antamaan itselleen älykkäät rahoitussäännöt ja edistää innovaatiota ja edesauttaa vakautta. Talous ei voi toimia muutoin kuin rahoitusmarkkinoiden kanssa, jotka ovat terveellä pohjalla, jotka palvelevat kansantaloutta eikä toisinpäin. Tämä on yksi niistä ehdoista, jotta kansalaiset uudelleen hyväksyvät sisämarkkinat omina eurooppalaisina markkinoina. Kaikki nämä työmaat tarvitsevat meiltä kunnianhimoista kollektiivista toimintaa, päättäväisyyttä. Olen että teemme yhdessä työtä, jotta rahoitusala Euroopassa toimii tehokkaammin, avoimemmin, on paremmin valvottua. Ehdottaisin, että yhdessä vahvistamme sisämarkkinoita rahoituspalveluidenkin osalla, jotka on paremmin integroitu sääntöjen pitää olla ehdokkaisempia ja saadaan aikaan turvallinen, kestävä ympäristö toimia. Ehdottaisin, että yhdessä viipymättä pohdimme kysymyksiä, jotka kiinnostavat kansalaisia ja pk-yrityksiä erilaiset pankkitakuut kansalaisille pitää tukeutua yhtenäiseen maksualueeseen Euroopassa, pitää antaa parempi mahdollisuus pk päästä markkinoille. Lopuksi meidän pitää oppia kaikki mahdollinen, mahdolliset läksyt tulevaisuuden varalta näistä tästä kriisistä. Ja meidän pitää rakentaa, ja haluan avata tämän työmaan nyt teidän kanssanne, saada aikaan puitteet, saada sellaiset välineet käyttöön, jotta voimme ennakoida ennalta estää, hoitaa kriisejä, joita tietysti edessäkin ikävä kyllä löytyy. Tämän takia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, on käytetty paljon rahaa, jotta selviydyttäisiin tästä kriisistä, mutta pitää valmistautua myös kestävään vihreään kasvuun, kehittää rauhaa maailmassa ja taistella muita haasteita, kuten väestöhaasteita tai ilmastonmuutoshaasteita vastaan. Olen valmis vastaamaan nyt kysymyksiin. Thank you. Um... Kiitos. Don't clap for too long because it... Älkää taputtako liikaa, liian pitkään, koska se vie kysymysaikaa. Siirrytään heti ensimmäiselle kierrokselle ryhmien nimissä. Jean-Paul EPP-ryhmä, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas EPPn koordinaattorin tehtävä antaa minulle ilon ja kunnian avata tämä kysymyskierros. Haluamme toivottaa te, te, teidät tervetulleeksi valiokunnan kuulemiseen. Teillä on listalla äh, jonkinlainen muistutus siitä, että komissio on sitoutunut näihin aiheisiin. Jo ennen risin puhkeamista äh, saimme tietää, että paljon on, on tehtävää. Äh, edistys on kuitenkin ollut varsin hitaanlaista. Te voin tyytyväisenä panna merkille, että olette vakaumuksellinen sen suhteen, että olette valmis ottamaan vastaan talousasianvaliokunnan huolenaiheet. Onko näin? Kiitoksia, herra Gozes, näistä tästä puheenvuorosta. Me olemme tehneet yhteistyötä. Komissio tarvitsee parlamentin tarjoamaa lisäarvoa myös niissä teksteissä, joista me olemme yhdessä puhuneet. Olemme käsitelleet hedge-rahastoja, valvontakysymyksiä. Näiden kysymysten parissa minä työtäni aloitan, ja sitä työtä on toki tehty jo nyt väistyvässä komissiossa yhteistyössä talousasian valiokunnan kanssa. Me tarvitsemme asiantuntijuutta, viisautta myös teiltä. Te monet omaatte kokemusta yrityskentältä, te tiedätte mistä te puhutte. Ei komission jäsenellä, vaikkakin hän on vakaumuksellinen sitoutunut tehtävänsä, ole välttämättä tällaista kantapään kautta tullutta kokemusta näistä aiheista. David Wright eh, ja muut eh, merkittävät henkilöt totta kai tarjoavat asiantuntemustaan näissä kysymyksissä. Aivan niin kuin eh, puheenjohtaja Bowles totesi, me tarvitsemme korkealaatuisia hyviä lakeja ja lainsäädäntöä ja ei kannata epäilläkään sitä, ettenkö aio tehdä tätä työtä yhteistyössä niin neuvoston kuin parlamentinkin kanssa. Eli tässä hengessä aion työhöni ryhtyä. Edustaja Goses, arvoisa puheenjohtaja, haluan käyttää käyttää hieman enemmän tähän aikaa kuin, kuin mitä äsken. Olen, olen valmis arviointityöhön no, lainsäädäntöpaketin suhteen. Eli asioita täytyy kyllä myös uudelleen arvioida kokemuksen valossa. Te mainitsitte rahoituspalveluiden hyödyllisyyden talouden kannalta, taloudellisuuden kannalta. Sanoitte, että olette valmis menemään pidemmälle. Täytyy muistaa myös raaka-aine keinottelu. Tämäkin on tärkeä aihe. Sur quoi s'appuie la, la spéculation que l'on constate depuis deux ou Niin, toi keinottelu on on ollut kolmen vuoden ajan, ehkä se on aika uusi ilmiö, en nyt puhu energiasta, öljystä, vaan spek- spekuloinnista, keinottelusta, jos nyt pitää todistaa. Minusta tämä on todellakin järkyttävää, että keinotellaan esimerkiksi maataloustuotteilla. Miljardi ihmistä kärsii nälästä. Ajattelen tässä erityisesti kaikkein köyhimpiä maita maailmassa, onko se Haitia, herra Goses, joka kärsii muista syistä vielä enemmän tänä päivänä. Näin tv ohjelman, hyvät naiset ja herrat, vuosi sitten aiheena nälänhätä. Siellä nähtiin haitilaisia naisia Poro Pranssissa, jotka antoivat ruokaa lapsilleen tekivät tällaisia mutakakkuja ja pantiin sitten jotain öljyä siihen päälle. Tämä oli hyväksyttävää kun on poliittinen, poliittisesti vastuussa oleva henkilö. Tällaista vastaan pitää taistella. Siis työkenttä, joka liittyy johdannaistuotteisiin. Siitähän on tavallaan kysymys, kun on kyse spekulaatiosta. Ja spekulaatiosta harjoitetaan raaka-aineissa. Tarvitaan kaikenlaista valvontaa, mahdollisimman suurta avoimuutta. Ja näin voidaan taistella tällaista keinottelua vastaan raaka-ainemarkkinoilla. Bullman on behalf of the S&D. Edustaja Bowman cd Herr Barnier, auch im für Wirtschaft und Währung. Kiitos Barnier. Tervetuloa meidänkin ryhmämme puolesta. Sanotte, että Euroopan täytyy olla eteenpäin vievä voima. Sanotte, että emme saa ainoastaan korjata, vaan meidän täytyy ennaltaehkäisevästi toimia rahoitusmarkkinoilla, kun niitä uudelleen muokkaamme. Nämä ovat sellaisia sanoja, joita haluamme kuulla emme mitenkään epäile eettistä suuntautumistanne. Haluamme nähdä, onko teillä kuitenkin voimaa siihen, että tämä voidaan toteuttaa yhdessä meidän kanssamme. Meidän täytyy tehostaa pitkän aikavälin toimia rahoitusmarkkinoilla. Mitä konkreettisia eh, toimia suunnittelette tulevalle viidelle vuodelle, jotta mahdollinen tuleva seuraava kriisi voidaan estää niin, että toimitaan pitkällä aikavälillä ja edistetään reaalitaloutta. Eh, eh, eh, Edustaja Bulman, ensinnäkin ei pidä epäillä toimintatahtoa. Sanoin tästä jo hetki sitten, että sitä löytyy ja todellakin olen sitoutunut toimintaan. Minähän en ole yksin, vaan Minulla on myös puheenjohtaja Baroson tuki ja monien kollegoiden Reenin Almunian tuki ja myös muiden. Olen valmis tekemään työtä näissä kysymyksissä. Täytyy ottaa opiksi kokemuksista. Täytyy myös tutkia ne tekstit, joita meillä on. Täytyy toimia oikealla tasolla. Valvontavälineitä, tehokkaita välineitä hyödyksi käyttäen ja tekemällä kansainvälistä yhteistyötä. Meillä on toki työsarkaa valtavasti. Tämä, ei, tämä yhteistyökään ei kuitenkaan voi välttää sitä, estää sitä, etteikö meillä jatkossakin tulisi suuria kriisejä. Eli meidän täytyy huomioida tämä jopa miljardin summa, joka liikkuu kansainvälisillä markkinoilla Äh, johdannaisissa, johdannaismarkkinoilla. Täytyy ymmärtää, että jollakin tavalla myös tällä alalla, näillä markkinoilla on päästävä normaalitilanteeseen. On osoitettava halua toimia. Edustaja Bulman, niin kuin äsken sanoin, me tarvitsemme luonnollisesti rahoituspalveluita rahoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta ja tarvitaan valvontaa, sääntelyä, joka on oltava tehokasta sääntelyä. Myös sanat sinällään ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan sellaisiakin seutuja kansainvälisesti, joissa tällä alalla ei olla näin vahvoja. Kiitoksia Barnier. Jos sallitte vielä jatkokysymyksen, jos, tai saammeko ehdotuksen johdannaismarkkinoista, saammeko oma pääam, oman pääomaa koskevan neljännen direktiivin, ja tulemmeko näkemään, että Eurooppa tulee johtamaan toimia myös transaktion verokysymyksissä ja että todella ne, jotka ovat aiheuttaneet tämän kriisin, auttavat meitä myös ulos tästä kriisistä ja rahoittavat sitä. Emme voi sallia sitä, että valtiot rahoittavat pankkeja ja sitten teskennellään, että mitään ei ole tapahtunut. La réponse est oui, monsieur Bullman. Niin, vastaukseni on kyllä, herra Bullman. rouva McCarthy on tehnyt erinomaista työtä tällä alalla, kun ajatellaan sitä direktiiviä, joka, joka on laadinnassa ja tulossa ennen vuoden loppua. Siinä vaaditaan totta kai asiantuntijuutta ja siinä käsitellään useitakin aihealueita. Ähm, monet aiheet ovat kovin teknisluonteisia. Minulla ei tietenkään vielä voi olla niistä täydellistä asiantuntijuutta, mutta varmasti sen, sen saan tässä lähikuukausina. Mutta jos katsomme, mitä esimerkiksi Espanjassa tapahtuu, kun ajatellaan tätä dynaamista kehitystä, niin ikään täytyy tutkia myös sitä, mitä muualla maailmassa tällä alalla tapahtuu ja, ja lähentymistä normaaliutta kohden. Thank you very much. Now on behalf of LD. Kiitos oikein paljon edustaja Golan alleryhmästä. Monsieur le commissaire désigné, nous. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, emme epäile teidän vakautusta, ne tästä todisteita, mutta heistäisin periaatteellisen kysymyksen, koska te itse otitte esille tämän e, kansallisen itsensävetäytymisilmiö, jota näkyy tällä hetkellä, ja sehän voisi heikentää teidän uudistusmahdollisuuksianne ja meidän mahdollisuuksemme valvoa rahoitusmarkkinoita. Mutta mehän puhumme täällä nyt suoraan sitä varten, että täällä ollaan. Teidän nimityksenne on antanut aihetta myös e, kysymysmerkeillä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa tämä perustuu teidän kansalaisuutensa ja eikä toimi ollenkaan mitenkään yhteisöhengessä. Ranskan presidentin toiminta, toiminta ei myöskään olisi suurta yhteisöllisyyttä. Sitten tähän tulee mukaan tällainen pääjohtaja, jonka laatua en epäile, mutta hänet valittiin kansalaisuuden perusteella, kun taas hänen edeltäjänsä eh, olivat saaneet ansioita. Sitten kysymys, koska tämä on peruskysymys tässä yhteisössä Euroopassa. Valitaanko ihmiset kansallisuuden vai passin perusteella? Pystyttekö vastustamaan toisaalta poliittista valtaa Ranskassa, Lontoon painostusta voisitteko edistää yhteisöllistä yhteisöetua, ja tässä ei ole mikään federalistinen ideologia taustalla, että näin sanoo, vaan koko maailma odottaa eurooppalaista reaktiota, ja me voimme olla vahvoja vain yhtenäisenä, jos toimimme yleisen edun mukaisesti. Kiitoksia, komissaari ehdokas. Madame Goulard, euh, d'abord, euh, oui. Ensinnä kyllä, koko maailma odottaa tätä, ja mielestäni meidän pitää äh, näin tehdä. Äsken sanoin, että pitää antaa kestävä etu rahoitusmarkkinoillemme, teollisuudellemme, jos pystymme sääntelemään älykkäällä tavalla ja oppia tästä aikaisemmasta. Esittää aika vakavan kysymyksen, joten vastaan siihen myös varsin vakavassa hengessä, vaikkakin nimitykseni hetkellä kuulin, luin kaikkea, mitä sanottiin, kirjoitettiin mutta nyt olen tavallaan saanut tällaista äh, mielenrauhaa. Tämä ei koske pelkästään brittejä tai lähestyn tavallaan hiukan että en ole ihan vielä siellä onnistunut, mutta siis vakavammassa hengessä. Tulen antamaan valani, jos te, se teille sopii, tuomioistuimessa. Minulle tämä on vala, johon ei yleensä ole tottunut ranskalaisena poliitikkona, mutta olen näin jo tehnyt. Jos haluatte todisteita, voitte tarkistaa, miten viiden vuoden ajan olen noudattanut valani pilkulleen puolustaen aina yleistä etua Euroopassa. Se on meidän kunniaksemme komissiossa, jos me kollegiaalisesti ilmaisemme tällaista eurooppalaista etua ja ehdotamme tämän suuntaisia lakitekstejä. Se on vieläkin vaativampaa ja välttämättömän, kun nähdään, miten brutaali tämä maailmanlaajuinen kriisi on, josta meidän pitää ottaa opiksi. Teidän ei pidä pelätä ollenkaan, hyvä rouva. Minun, minua tukee laadukkaas virkamieskunta, kyllä nämä ihmiset ovat ansainneet tämän tehtävänsä. Heillä on ansioita ja toivottavasti nämä ansiot myös tunnustetaan. Ja sitten saan brittipääjohtajan, jota olen itse ehdottanut, mutta hän ei ole britti, vaan hän on eurooppalainen. Hän on osoittanut sen jo menneisyydessä. On minulle käynyt ennenkin näin, että olen, esimerkiksi kun olin ensimmäistä kertaa komissaari, niin olin nimittänyt brittihenkilöitä ja se oli aivan hyvä tilanne ja tulen jatkamaan. Nämä ovat siis eurooppalaisia virkamiehiä, jotka ovat sitoutuneita tavallaan samanlaisella valalla jossakin mielessä, edustavat myös eurooppalaista yleistä etua ja ajavat sitä. Älkää ollenkaan epäilkö sitä. En ota mitään ohjeita Pariisista, Lontosta, mistään muualtakaan, Voitte olla siitä varmoja. Kiitoksia. Osoititte tässä myös huumorintajuanne. Aivan konkreettisesti, kun ajatellaan sitä hanketta, jota ECOFIN neuvosto on ehdottanut rahoituspalvelujen sääntelemiseksi joulukuun alussa. Nythän teillä on eri poliittisia ryhmiä mukana komissiossa. Onko teillä eh, sellaisia ehdotuksia ratkaisuiksi, jotka voisivat toimia yhtenäismarkkinoilla, vaikkakaan ne eivät välttämättä miellyttäisi sitten kaikkia? Mielestäni tässäkin, tälläkin alalla pitää edetä varmasti. Tässä oli hyvä esimerkki siitä, mitä kutsusin parlamentin lisäarvoksi, jota me tarvitsemme. Neuvoston antaa aikaan sopimuksen joulukuussa. Se on myönteinen asia. Ei harjoiteta valvontaa Euroopassa ja tehdä näitä, tätä työtä hallituksia vastaan, vaan niiden kanssa yhdessä tulen käyttämään paljon aikaa kollegoiden kanssa, että voisin vakuuttaa heidät yhteisestä kunnanhimon tasosta tällä alueella ottaen huomioon eri tahojen erityispiirteet ja herkät kysymykset. Niin kyllä, Rova Kular, en voi sanoa teille vähempää kuin mitä löytyy komission perusteksteistä. En voi vähempää sanoa. Yritetään nyt palata tätä, tämän tekstin suuntaan, sen voi tästä asiasta sanoa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Hopfer, vihreän ryhmän <clears throat> monsieur Barnier, Niin, herra Barnier, päivää vielä toistamisen. kuuntelin McGreevin kuulemista ennen tätä tilaisuutta ja olen huomaavinani jonkinlaista sävyeroa. Minua yllättää oikeastaan se, että kun te listasitte täällä direktiivejä, joita aiotte ehdottaa neuvostolle parlamentille. Mainitsitte nämä neljä. Baal kakkosen seurauksena, Basel kakkosen seurauksena ja muita hankkeita, joita jo tällä hetkellä on komission listoilla – Eli onko tässä kyseessä jonkinlainen lainsäädäntöhankkeiden muutos vai, vai ovatko nämä kaikki sellaisia, jotka ovat olleet jo käsittelyssä edeltäjänne toimesta, kun ajatellaan näitä rahasiirtoja ja siihen kohdistuvaa veroa? Äh, onko siinä tulossa jotakin? Entä sitten sijoitustoiminnan verottaminen Yhdysvaltain malliin? Näistä ette vielä puhunut, puhunut lainkaan enfin, moi, euh... Meidän pitää tässä tehdä vakavissamme työtä vakavien kysymysten kohdalla. Tämä ei ole... Äh, tässä on tär... minun tiekarttani on sellaisessa G20 osoittama tie. Puheenjohtaja Barroso ja Larosier ovat lähteneet liikkeelle tämän tässä työstämisessä ja on otettu huomioon herralla Rosierin ehdotukset. Eikä tässä pidä ollenkaan hävetä tätä lainsäädäntöä, jota ollaan aloittamassa. Haluaisin sanoa teille, että tietysti aina enemmän, mutta aina pitää pyrkiä myös parempaan. Ja ensimmäinen osa mandaattia liittyy siihen, että täytyy täyttää korrektiivisesti näitä tehtävän kyseisten Basel 200 tai muusta tarvitaan tällainen avoin teksti. Tulen työstämään sitä yksikköni kanssa. Ehkä me voimme täydentää tätä sisällöllisesti vielä enemmän. Mutta esimerkiksi luokitus ja luottoluokituslaitokset ja mikä niiden vastuu oli kriisissä. kriisissä. Ja olen erittäin tyytyväinen työstä, jota herra Kosessa tässä on tehnyt. Mainitsin äsken Rova McCarthyn valvonta on tehty, työtä jatketaan, pitää mennä tietysti pidemmälle, tarvitaan kunnianhimoinen eh, työllistä, tarvii vahvistaa pankkien tilannetta, ottaa huomioon johdannaiset ja korvaavat rahastot, erittäin strateginen kysymys. Sitten markkinoiden väärinkäyttödirektiivi, josta jo puhuin, viittasin erityisesti sanktioihin ja avoimeen kauppaan ja myyntiin en nyt halua tässä sillä perukkeella, että haluan pärjätä tässä hyvin. Minä tarvitsen aikaa tutustua näihin asioihin, joihin en ole vielä ehtinyt tutustua, koska minua oli vielä nimetty. Minun täytyy käydä Frankfurtissa, Madridissa, Pariisissa. Tietenkin tulen käymään Lontoossa. Minä tarvitsen aikaa, jotta voidaan rakentaa tätä agendaa, mutta emme jätä mitään oppia sivuun, joka tästä kriisistä on voitu saada. Emme yhtään. Des dark pools, euh, issus d'une des directives. Mitä mieltä te olette DAC Plus-hankkeesta, joka pistettiin alulle jo edeltäjänne toimesta? Je vais pas distribuer de, de, bon, de mauvais points. On... Annan mitään pisteitä puolesta tai vastaan näitä vaihtoehtoisia foorumeita on lisä, yhä määrin pankeissa. Tämä on ilmiö, joka on jatkunut jonkun aikaa, jotta sanotte, että tämä johtuu MIFI-tekstistä tai jostakin muusta. Me tulemme arvioimaan tilannetta ja sitten, koska tätä tekstiä tullaan tarkistamaan tulevina kuukausina, niin minä tulen pohtimaan hyvää tapaa valvoa tätä, mutta tärkeää on todellakin sen tärkeää on ymmärtää, jotta voi toimia, on, täytyy tietää. Tällä hetkellä 85-90 prosenttia johdannaismarkkinoista ovat ilman minkälaista valvontaa ja kontrollia. Ei ole minkälaista tietoa näistä. Mahdollisimman laajalti pitää pikkuhiljaa muuttaa tätä suhdetta. Ja näin tullaan käsittelemään myös tätä DAC Plus-kysymystä. Thank you. Now on behalf of the ECR. ECR-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen brittikoordinaattori. Enkä aio mitenkään näe mitään nationalistista linjaa. Kysymykseni komission jäsen ehdokkaalle olisi enemmän teknisempi. Ja kun ajatellaan, miten paljon kokemusta teillä on eurooppalaisesta lainsäädännöstä komission jäsenenä, ministerinä ja meppinä, voisitte ehkä ajatella vähän puhua tilivelvollisuudesta, vastuullisuudesta ja yhteistyöstä, kun ajatellaan uutta rahoituspalveluiden valvontajärjestelmää EU:ssa. Erityisesti jos voisitte kommentoida sitä, miten kolme valvontaviranomaista voisi mielestäni tehdä EU:ssa, Euroopassa yhteistyötä ja kuka johtaisi, miten tämä vaikuttaisi näiden asemaan. Ja kenelle nämä johtajat, toimitusjohtajat olisivat tilivelvollisia, jos voisitte ehkä kertoa, mikä rooli mielestänne olisi komission jäsenellä ja ehkä myös Euroopan parlamentilla. Madame uh, Swinburne. Uh, hmm, arvoisa edustaja, edustaja Goulardin puheenvuoron johdosta puhuimme tästä laajasta valvontakysymyksestä. De la Rosierin johtava työ on minulla tässä johtonuorana ja me tukeudumme kansallisten valvontaviranomaisten asiantuntijuuteen ja kokemuksiin tällä alalla. On hyvä pragmaattinen valinta tukeutua kansallisten valvontaviranomaisten kokemuksiin 27 kansalliselta markkina-alueelta. Hehän ovat, hehän ovat hyvin lähellä äh, ruohonjuuritasoa ja yrityskenttää, eli voimme kyllä hyötyä heidän kokemuksistaan. Haluaisin muistuttaa, äh, kun katsoilemme aiempia rakenteita, jotka toki ovat heikompia kuin uudet rakenteet, meillähän on jo olemassa entisten rakenteidenkin puitteissa sekakomitea, komitea, joka käsittelee näitä kaikkia sektoreita. Ja komissio on ottanut huomioon, arvoisa edustaja, tämän valvontaulottuvuuden ja on luonnostellut tällaisen sekakomitean, jonka täytyy sitten varmistaa todellinen yhteistyö ja niin, että kaikki kolme toimivat harmoniassa näissä kysymyksissä. Kun vir- valvontaviranomaisilla on sitovia oikeuksia, niin tämän linjan mukaisesti sitten täytyy toimia niin, että myös kriisin oloissa niillä on, on toimintavaltuudet ja yhteisön lainsäädäntöä täytäntöön pannaan tasa-arvoisesti kaikkialla. Ja luonnollisesti kansallisia valvontaviranomaisia tarvitaan. Sitten täytyy tutkia, miten lainsäädäntö toimii. Muutama vuosi kyllä varmasti tarvitaan, ennen kuin sitten näemme pragmatian käytännön tasolla, miten nämä sitovat velvoitteet toimivat. Ähm. Kiitos puheenjohtaja lisäkysymyksenä. Monet valiokunnassa ovat jo sanoneet, että he pitäisivät parempana yhtä yhtenäistä valvontaviranomaista. Olisiko teidän mielestäni yksi valvova viranomainen paremmin, kun ajatellaan, että tilivelvollisuus olisi silloin ja vastuukysymys hiukan ongelmattomampi. Eli siis yksi ja ainut valvontaviranomainen, joka kattaisi nämä kaikki kolme alaa, niinkö? vai sitten niin, että poistettaisiin kansalliset valvontaviranomaiset? En aivan ymmärtänyt, mikä on täsmällisesti teidän näkemyksenne tästä. Tietyissä jäsenvaltioissahan on tällainen yksi ja ainut valvontaviranomainen. Te varmasti tunnette myös tilanteen. Yhdysvalloissa on, on osavaltiotasolla valvontaviranomaiset. Valvonnan laatu ei ole välttämättä riippuvainen siitä, minkä rakenteen puitteissa tämä valvonta toteutetaan. Totta kai vaaditaan avoimuutta seurattavuutta myös valvonnan alalla. Niin ikään viranomaisten välillä on oltava hyvää koordinointia. Sitten näille valvontaviranomaisille on annettava todellisia valtuuksia, toimivaltaa, jotta he voivat tehokkaasti toimia. Thank you very much. On... Kiitos oikein paljon ryhmän nimissä. Edustaja Sontis. Ευχαριστώ Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Barnier, tervetuloa tämän päivän kuulemiseen. Haluaisin viitata siihen, että arvost, olen arvostanut tähän astesia ponnistuksianne ja konkreettisia vastauksianne. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä nyt siitä, mitä mieltä olette yksityistämisistä ja siitä, mitä tulee yleishyödyllisiin palveluihin. Onko olemassa sääntöjä yksityistämisestä esimerkiksi televiestinnän alalta Kreikassa? Mitään julkisia kilpailuja ei ollut tällä alalla ja näin oikeuksia on poljettu. Aiotteko puuttua direktiivin täytäntöönpanoon tässä asiassa? Niin, hyvä herra. Komission pitää noudattaa, kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta niissä säännöissä, joita haluamme yhdessä toteuttaa ja olemme päättäneet toteuttaa. En halua nyt sanoa teille niin, että tulemme kieltämään tai antamaan luvan tai rohkaisemaan yksityistämistä jossakin maassa. Vasemmiston, vasemmisto oikeasta keskustavat harjoittaneet varsin erilaista politiikkaa eh, toimirajojensa rajoissa jo 15 vuoden ajan suurin piirtein viitasi tässä erityiseen tapauksen omassa maassanne, joka liittyy televiestintäsektorin yhden osan yksityistämiseen. Olen kuullut tästä puhuttavan. Tiedän, että se on vaikuttanut varsin paljon Kreikassa omassa maassanne ja otan hu- milloin on tärkeää myös eläkkeiden rahoitus. On erittäin tärkeä kysymys. Siinähän puhutaan myös julkista rahasta ja huolta voidaan ilmaista, mitä sitten jää jäljellä, että voidaan rahoittaa yleishyödyllisiä kysymyksiä. En halua ottaa nyt kantaa erityiseen kysymykseen, koska tarvitsen aikaa, että voin laatia syvällisemmän analyysin tilanteesta yleisesti ottaen. Jo kuulemisen alusta lähtien tunnen jatkuvasti huolta siitä, että kunnolla sovelletaan eurooppalaista oikeutta ja tulevan viiden vuoden aikana, jos tämä teille sopii, tulen jatkuvasti kiinnittämään huomiota herrasuntis piensäästäjiin eurooppalaisiin kansalaisiin. Haluan vahvistaa näiden ihmisten tiedottamispuolta ja heidän suojeluaan on monia kysymyksiä, joista tulemme tekemään työtä ja joista teemme aloitteita. Puhuin tässä asuntolainoista, koroista. Ne ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä kansalaisille. Tarvitaan myös tällaista rahoitusalan koulutusta. Sitä voidaan käsitellä jossakin muussa yhteydessä kuin tässä, mutta se kiinnostaa myös kansalaisia säästöjä kaikkien vähävaraisempia aivan erityisesti. Κύριε Μπαρνιέ, και κύριοι Jatkokysymys. Viittaan nyt tapaukseen, jossa miljoonien tai tuhansien ihmisten oikeuksia laiminlyötiin. Ja he antoivat tavallaan osan tuloistaan tälle kreikkalaiselle yritykselle. Ja kysymykseni kuuluu, lähdettekö toimiin siinä, että eurooppalaista lainsäädäntöä sovelletaan? Tässä oli kyse siitä, onko se oikein vai väärin. Sitä pitää täytäntöönpanna. panna. Eli edellisen hallituksen hyväksymä laki on jälleen purettu nykyhallituksen toimista. Aiotteko puuttua tähän EU-lainsäädännön kautta? Kyllä. Te varmasti hyväksytte tässä vastauksen, joka on, että jossakin erityistapauksessa yhteisoikeuden soveltaminen jossakin maassa suhteessa yksityistymispäätökseen tai myydä joku sektori, niin ei olisi korrektia minun taholtani antaa tällaisen vastata. Ei minulla ole tarvittavia tietojakaan. En tiedä, löytyykö niitä komission yksiköistä, jos minut valitaan, mutta vastauksen kuitenkin kyllä. Minä tulen valvomaan sitä, että valvotaan ja toteutetaan, sovelletaan yhteisöoikeutta. Kyllä. Kesk- tulemme keskustelemaan tästä Kreikan hallituksen kanssa ja varmistamme, että täytäntöönpano on kunnollisella pohjalla. En voi ottaakaan muulla tavalla kantaa erityistapauksen, joka vaatii syvällistä analyysiä. Näin tavallaan osoitan kunnioitusta teitä parlamentaarikkoja kohtaan, että vastaan tällä tavalla. Mutta jos nyt olen, tulen komissaariksi, tulee tarkastamaan asiaa erittäin läheltä ja tulen antamaan sitä syvällisemmän analyysin jälkeen teille vastauksen, mitä tulee yhteisoikeuden soveltamiseen tässä kysymyksessä. Uh, thank you. No. Kiitos. EFD-ryhmän nimissä edustaja Blum. Uh, good evening, uh, monsieur. Hyvää iltaa, monsieur Barnier. Ehkä voisitte vähän rauhoitella minua. Minä puhun täällä Lontoon Cityn rahoitusluolan edessä. Ren ei tiennyt, miten su- subprime-kriisi syntyi maanantaina ja kuulin kilpailu komission jäsenehdokasta, joka on marksisti, ja nyt te puhutte johdannaisesta tavalla, joka osoittaa, että ette kovin hyvin tunne tätä alaa. Minua huolestuttaa se, voitteko, pyydän, selittää, kun puhutte näistä hyödykkeistä ja näistä short trading kysymyksistä, etten joudu lähtemään Chicagoon tai Zyrihiin tai muualle, missä tätä kauppaa käydään. Minä en nyt luota oikein tähän, kun ajatellaan, että BKTstä 40 prosenttia yhdistyneessä kuningaskunnassa tulee Lontoon sitistä. No, mais euh, M. Blum n'a pas posé de vraie question, mais il a exprimé. Edustaja Blum ei oikeastaan esittänyt kysymystä, vaan ilmaisi vakaumuksensa. Hänellä on tähän oikeus puheajan puitteissa. Hän mainitsi Sitin roolin, Lontoon Sitin roolin. Puhutteko te nyt tässä rahoituspalveluiden mm, puolesta puhujana tai jonkinlaisena etuihmisenä? Mm. parmi lesquels il y a probablement un grand nombre de, de cadres, de salariés. Euh, Tässä täytyy muistaa myös palkansaaja. Tässä kyllä edustaja Blum on oikeassa. Pitää muistuttaa, että meillä on merkittävä pääkaupunki Lontoo ja sillä on merkittävä äh, rooli rahoituspalveluiden näkökulmasta. Puhutaan miljoonista työpaikoista rahoituspalveluiden sektorilla. Eli valtavat määrät ihmisiä työllistyvät tällä alalla ja elättävät perheensä näillä tuloilla. Eli kyseessä on todellakin merkittävä ala, elinkeinoala, talouden ala, laajemminkin kuin pelkästään Lontoossa. emme me tässä tarvitse sitä, että ajamme pelkästään Lontoon Cityn rahoituspalveluteollisuuden intressejä. Te Isossa Britanniassa olette joutuneet erityistilanteeseen, teidän on, on täytynyt turvautua myös veronmaksajien rahoitukseen niin, että olette voineet korjata ne tuhot, jotka aiheutuivat kriisissä, joita ei voitu nähdä ennakolta sen takia, että valvonnassa oli puutteita. Eli puhutaan miljardeista euroista, joita liikkuu markkinoilla maailmassa johdannaisissa. Edustaja Blum, me siis tarvitsemme tätä sääntelyä. Ajoin siteerata Adam Smithia edustaja Blumille, liberalismin isää markkinat eivät voi toimia säännöittä, eivätkä ilman eh, tietynlaista etiikkaa. Tämä on myös minun vakaumukseni. The point I was making, Mr. Barnier, and I... Herra Barney, minä piti sanoa, että minä en pahoittele sitä, että edustan täällä valiokunnassa rahoituspalvelumarkkinoita. Ilman sitä yhdistynyt kuningaskunta olisi nyt konkurssissa. Olen tehnyt siellä työtä 38 vuotta. Ymmärrän, että siteerät Adam Smithia, mutta meillä on ollut vääränlaista sääntelyä. Se on ollut hyvin raskasta, vääränlaista ja hyvin kallista ja se on epäonnistunut. Minua huolettaa se, että emme ilmeisesti ole oppineet tästä mitään, koska sanomme, että nyt haluamme tätä samaa säätelyä lisää. Lisää vain tuota samaa, joka on epäonnistunut. Muissa maailmankolkissa, kuten Australiassa, ei ole kärsitty tästä ongelmasta, koska säätely on siellä aivan toisenlaista. Joten voisitteko vakuuttaa minua siitä, että katsotaan muunkinlaisia sääntelyn mahdollisuuksia, eikä tällaista järjestelmää, joka on aiheuttanut tämän järkyttävän kriisin? Monsieur Edustaja Blum, ei tarvitse lähteä Australian asti hakijaksen esimerkkejä. Sehän on aika kaukana. Emme me keksineet tätä kriisiä. Ei pidä teeskennellä uudistavansa järjestelmää. Ei, ei kriisikään ollut tulevinaan, vaan kyllä se iski ihan toden teolla. Eikä vieläkään ole loppua näkyvissä reaalitalouden puolella. Jälleen kerran olen sitä mieltä, että täytyy pohtia tätä näkemystä nimenomaan sitä, että eurooppalaisen rahoituspalvelualan intresseissä on se, että valvonta on tehokasta ja toimivaa niin, että voimme saada myös näin sitäkin kautta kansainvälisesti kilpailukykyä. Minulla on tässä artikkeli edessäni, jonka te tunnette varmasti hyvin. Siinä äh, mainitaan se, että Sitsi ei ottanut opikseen tästä kriisistä. Kyllä, kyllä. Meidän on otettava opiksi kriisistä. Ja näin, on, näin aiotaan tehdä. Now for the non-aligned hands, Peter Martin. Hans-Peter Martin, sitoutumatta. Ja, danke. Kiitos vielä kollega Barnier. Täällä on onneksi raskaan sarjalainen sarjan edustaja ja yhtä hehkuvan eurooppalainen, kuten minä, joka kuitenkin suhtautuu moniin asioihin Euroopassa kriittisesti. Ja se onkin tässä asemassa tärkeää. Konkreettisesti sitten ja ristiriitana edelliseen puhujaan. Minusta on vaarallista sanoa, että sääntely on aiheuttanut tämän nykykatastrofin. Olen en, enemmänkin sitä mieltä, e, e, ja siteeran, että tarvitsemme rahoitustaloudessa sääntöjä kaikille tuotteille, josta käydään kauppaa, ja kaikille toimielimille. No en ollut paikalla aivan koko aikaa, mutta kysymys kuuluu, voitteko tämän olla yhtä mieltä tästä Angela Merkelin lausumasta. Itse tein aloitteen, mainitsin Saksan liittokanslerin, jo, ohimennen sanottuna tunnen häntä kohtaan suurta kunnioitusta. Me olimme ympäristöministereinä samaan aikaan, minä ja Rova Merkel, 94-95 vuosina, hän Saksassa, minä Ranskassa. Ja näin olen sanonut erittäin valppaasti sitä, mitä hän sanoi, ja myös mitä presidentti Sarkozy sanoi, ja mitä Gordon Brown on taas tehnyt tai herra Zapatero tai ja muut hallitusten valtioiden päämiehet, jotka, ovat, jotka osallistuvat G20. Kyllä, kyllä aivan varmasti, herra Martin. Minä mainitsin heidät itse. Mikään alue, mikään rahoitusalan toimija, mitkään markkinat, mitkään tuotteet, niitä ei pidä jättää älykkään sääntelyn sivuun. Näinhän suurin piirtein Rova Merkel sanoi G20, ja minä olen vakuuttunut tästä. Minä sanon, tarvitaan älykästä sääntelyä, laadukasta sääntelyä, jotta toistan tämän huolen, jonka Rova Sharon Bowl puheenjohtajana otti esille. Me haluamme toimia tehokkaasti ja tämä on juuri se työkenttä, työmaa, jota pitää jatkaa ilman, että hukataan liikaa aikaa. En sanonut äsken herra Bulmanille sitä tärkeästä seikasta, johon tarvitsen myös hiukan aikaa, jotta voin työstää ehdotuksia. Tämä on erittäin herkkä, vaativa ongelma nimittäin, miten ennakoidaan tulevia kriisejä. Siis tulevia kriisejä niitähän näkyy siellä sun täällä, koska on tällaisia spekulatiivisia keinottelukuplia, joita on syntymässä. Minä haluan tehdä yhteistyötä sektoreiden ja pankkien kanssa ennakoinnista. Mistä saadaan merkki tulevasta kriisistä? Haluaisin työstää tällaisia ennakointivälineistöä. Tämä on tärkeä kysymys. Sehän liittyy tietysti myös jäsenvaltioiden budjettisuverenisuuteen ja finanssipoliittiseen suverenisuuteen, mutta tulen työstämään näitä kysymyksiä. Voit olla varma, herra Martin. Danke und es tut mir leid, dass ich da nicht... Kiitos. Olen pahoillani, että en ollut paikalla, kun puhuitte tästä, mutta konkreettisesti vielä. Meillä on komission direktiivipaketti. Yhdet sanovat, että tämä ei ole kunnossa, se on väärin kokoon kurssittu. Ja toiset pyrkivät sitä vesittämään. Näettekö tekin vaaran siitä, että lobbareiden ja muiden kautta, tarkistusten kautta jo ensimmäisessä mietinnössä siihen aiheutetaan äh, aukkoja, porsan reikiä tähän Merkelin ja Barnierin linjaan. Ja mitä aiotte tehdä sitä vastaan, jos neuvosto sitä lähtee vesittämään? Miten pyritte konkreettisesti pääsemään tavoitteisiin ja saattamaan painetta töiden eteenpäin viemiseksi? Martin, Martin, nämä tuosta peräisin komissiosta, niistä on siellä käsitelty. Puhuin äsken luokittelulaitoksesta. tähän liittyy myös valvonta, valvontaa käsittelevä teksti, jota pitää vielä parantaa. Ja sitten on teksti hedge-rahastoista, josta herra Gosses on vastuussa ja hän tuo tälle varmasti lisäarvoa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän suureen avoimuuskysymykseen, jonka äsken otin esille, ja sääntelyyn. Tähän liittyy aivan täsmällisiä konkreettisia ongelmia. Herra Kuses pystyy puhumaan tästä paljon pätevämmin kuin minä, siis näistä vipuvaikutuksista ja kolmasien maiden järjestelmistä Miesten toiminta aika vastuullisesti. Täällä on läsnä esittelijä, ehkä tuleva komissaarikin. Me haluamme kuunnella kaikkia ja on mahdollista, että voidaan parannuksia saada aikaan. Herra Goses puhui jo tästä erittelystä, hän puhui private equity-kysymyksestä ja hedge-rahastoista, mutta meidän täytyy saada aikaan tehokkaita, uskottavia tekstejä. Now, <clears throat> now we're moving on to uh, questions from other members. Nyt siirrytään muiden jäsenten kysymyksiin. Pyydän, että ette käytä liikaa sekunteja. Ensimmäisen kysymyksen edustaja Langen. Kiitos. Te olette vakuuttunut eurooppalainen, toisin kuin jotkut britit, samoin kokenut poliitikko. Me olemme kokeneet, että sääntely oli huono ja edeltäjänne McGreevy osoittautuu henkilöksi, joka viiden vuoden aikana kieltäytyy esittämästä mitään konkreettista. Me Toivomme, että kaikki nämä sanomanne tiukammasta, paremmasta säätelystä saadaan toteutettua. Me tuemme teitä täysin. En halua toistaa täällä jo sanottua, haluan ottaa esiin kaksi uutta asiaa. Johdannaisista ensinnäkin. Johdannaiset on 11 kertaa suurempi asia kuin mitä voidaan kuvitella. Tämä on valtava rahoitusmarkkina ilman mitään vastuuta pitkän ajan menetykset, tappiot tässä sosialisoitiin. Meidän pitää uudistaa tätä alaa voimakkaammin kuin mitä ala haluaa. Sitten alan osallistuminen säätelyn kustannuksiin ja se, miten tämä voidaan hoitaa tulevaisuudessa. Mikä on teidän ehdotukseni sille, miten johdannaisia säädellään eurooppalaisesti vai haluatteko odottaa, kunnes meillä on kansainvälistä sääntelyä? En usko, että pitää jäädä odottelemaan kansainvälistä säädöstöä. Edustaja Langen, tämä on tärkeä kysymys. Kysymys on valtavista volyymeistä näillä markkinoilla. Markkinat ovat siis aivan käsittämättömän valtavat ja puhumme nyt G20 mandaatista. Meillä on jonkinlainen tiekartta. Mehän tiedämme G20 viitoittaman tien. Sanoin tästä jo aiemmin. Aion käydä kumppaneittemme luona Washingtonissa ja myös Kiinassa. Kiinan talouden tilannehan on äärimmäisen mielenkiintoinen tällä hetkellä. Eli todellakin aion rakentaa näitä suhteita, kehittää niitä ja tietenkään heristelemättä sormeani eh, rakentaa kumppanuussuhteita niin, että myös kumppanimme ovat yhtä lailla sitoutuneita kuin, kuin, kuin me ja jakavat samat huolet ja sitoutuvat niihin, siihen tiekarttaan, joihin johtajat ovat sitoutuneet Pittsburghissa ja G20. Yhdysvallathan on, on edellä tietyissä kysymyksissä. Ja taas toisissa kysymyksissä me olemme johtoasemassa johdannaisessa. Meidän täytyy muistaa ne periaatteet, jotka G20 on esittänyt. Ei ole mitään osa-aluetta, joka jätettäisiin sääntelyn laitamille tai ulkopuolelle. Nämä tuotteet on saatava jotenkin myös normalisoitua kriisin jälkeisissä oloissa. Meillä on myös tietyt väylät, joita, joita kautta näitä tuotteita mm, selvitetään. On olemassa clearinghouse-selvityspaikkoja. Ja näistä aiheistakin täytyy päästä selville vesille. Herr Barnier, ich habe noch keine Minä en ole vielä kuullut kantaa siitä, miten johdannaismarkkinat osallistuvat tämän kriisin voittamiseen. Mikä kantanne olisi? Aluksi sanoitte, että pidätte erityisen tärkeänä sitä, että eettiset ja moraaliset säännöt jälleen astuvat voimaan tällä alalla. Tätä voin täysin tukea, koska vapaus ilman velvollisuutta vaatii sääntelyä. Ja minä sanon tämän hyvin vakuuttuneesti. On aivan välttämätöntä, että finanssisektori lähestyy reaalitaloutta, sopeutuu siihen ja pienenee markkinoilla niin, ettei rahoituspalvelut kasva niin suureksi, että se on aivan suhteetonta. Kysymykseni on eettiset periaatteet. Ajatteko ne läpi? Mitä ehdotuksia teillä olisi? Pensez oui, euh, clairement. Niin kyllä, kun kuuntelemme toinen toistamme ja olette osoittanut, osoittaneet minulle luottamustanne, kun, kun tämä sektori on minulle uskottu tässä vaiheessa. Me olemme valmistelemassa näitä neljää eri aluetta. Pankkisektorin sääntely on yksi niistä. Sitten pääomamääräykset, takeet, omavaraisuus, nämä täytyy määritellä selkeästi. Meillä on oltava jonkinlaista ennakkovarautumisen periaatetta. Me olemme velkaa tämän veronmaksajille ja kansalaisille. Meillä, meidän on ponnisteltava järkevän, älykkään sääntelyn puolesta varmasti taatun tähän heti ensimmäisenä työviikkoina, niin, jos niin sallitte. Uh, no, uh, it's, uh... Nyt Astrid Lulling. My mic's gone. Astrid, it's you. Astrid. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas, ensin haluaisin tehdä kommentin siitä, mitä Rova Kulaar, liberaalinen koordinaattori, sanoi. Mielestäni ei pidä nyt äh, alkaa käymään oikeusjuttua herra Barnetta vastaan johtuen joistakin äh, julkilausumista tietyissä tilanteissa. Varmasti mielellään olisi ne ohittanut. Uskon, että täytyy mennä asioiden ytimeen ja kysyä teiltä, mitkä ovat niitä periaatteita, joille perustatte toimintanne. Luonnollisesti meidän täytyy ottaa opiksi kriisistä, ja onneksi näin olemme juuri tekemässäkin. Tämän maailmanlaajuisen kriisin kautta olemme nähneet, että syntyy uusia kansainvälisiä sääntelyelimiä varsin paljon, ja Eurooppa niin kuin varsin usein mielellään tässä näyttää esimerkkiä. Ja on monia, jotka ajattelevat, että Euroopan pitää olla tämän järjestelmän uudistuksen johdossa. Hyvä asia, siis kun uudistetaan kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Mutta miten te reagoitte silloin, kun huomaisitte, että EUn kumppanit ovat kaukana siitä, että hyväksyisivät yhtä innokkaasti uudistuksia? Olette tietoinen, niin kuin kaikki täällä, että pääoma on kaikkein liikkuvaisempaa ja Euroopan rah- rahoituspaikkojen on yhä hankalampi kilpailla kolmansia maita vastaan. Olisitteko valmis tarvittaessa ohittaa tällaisen eurooppalaisen hurskastelun, jossa, jotta vältetään, että ei jouduta hölmöyksiin, jossa kuusi miljoonaa palkansaajaa kärsisi tämän takia. Tämä ole sellainen sektori, jossa ah, saarnataan tyhjää paljon evankelia de l'ambition. Euroopassa pitää olla kunnianhimoa, ottaa opiksi ennen kuin muut, jotta tämä ei ainakaan ala ainakaan samalla hurjuudella kuin viimeksi. On kaksi aluetta aivan erityisesti, jolla olemme johdossa, nimittäin miten uudistetaan valvontaa ja rahoitusvalvontaa, johon äsken viittasin, ja sitten miten toteutetaan vastuullisia sääntöjä korvauskysymyksissä. Tämä on myös huomattava kysymys, ei mikään pikkuseikka. Ja puhuin äsken pankeista, mitä tulee omien direktiivin, joka koskee pääomavaateita. Ei pidä pelätä sitä, että on johtoasemassa. En ollenkaan vastusta itse sitä, että kilpailu ja säännöt pannaan vastakkain. Tämä on tilaisuus ja mahdollisuus eurooppalaiselle teollisuudelle, jonka merkityksestä herra Blum äsken muistutti. Ja minäkin muistuttaisin, kuinka tärkeä rahoitusala on tällä mantereella, varsinkin jos se on ottanut opiksi tästä ja säännellyt asianmukaisella tavalla, koska en usko, että poliittisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti voidaan sallia itselleen toista maanjärjestystä, joka on suurin vuoden 2009 jälkeen taloudellisesti, joten rahoitustuotteiden täytyy olla laadukkaita, ne täytyy, niistä täytyy olla tietoa, niistä tarvitaan seurattavuutta. Haluaisin jopa sanoa Rova Lyli, mutta älkää nyt kai minua väärin Tämä on hiukan niin kuin elintarvikekysymyskin, tai sanoksi viinikysymys. Vähän samasta asiasta on kyse, tai muista tuotteista. Näiden tuotteiden täytyy olla laatutuotteita. Meidän pitää tietää, mistä ne ovat peräisin. Pitää voida olla varma, kun niitä kuluttaa, käyttää, nauttii. Sama koskee muut rahoitustuotteita. Siis tässä nyt hiukan menen pitkälle tässä vertailussa, mutta varmasti ymmärrätte, kuinka tärkeä jäljitettävyys on. Rahoitustuotteessa on aivan sama periaate. Tarvitaan samalla tavalla kunnetusta osoittaa, tarvitaan kunnetusta veronmaksajia ja kuluttajia vastaan. Tämä on minun vastaukseni. Meillä on globaali kriisi käsissä, tarvitaan globaaleja vastauksia, enkä ollenkaan, e- ollenkaan epäile sitä, että kumppanimme, jotka ovat allekirjoittaneet G20-sitoumukset, soveltavat myös näitä tehtyjä lupauksia. Thank you. Astrid, I think I have to fine you your follow-up. because... Astrid, käytit kysymykseen kaksi minuuttia, joten et saa nyt enää jatkokysymysmahdollisuutta. Valitetaan edustaja Karas. Hyvä Michel Barnier, herzlich. Hyvä Michel Barnier, tervetuloa takaisin. Tällaista poliittista johtajuutta ja kokemusta ja päättäväisyyttä oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan juuri haluamme. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin parlamentti on puhunut voimakkaasti neuvoston rahoitusmarkkinaehdotusta vastaan. Aiotteko te integroidusta rahoitusmarkkinavalvonnasta tuoda esiin uuden ehdotuksen, kuten parlamentti on vaatinut. Sitten Basel 2. Monet eurooppalaiset valtiot ottavat tiettyjä velvoitteita ja vasta myöhemmin aloittaisimme lainsäädännön. Miten pystymme siihen, että parlamentti yhtä aikaa poliittisten tahojen, kuten G20 kanssa tekee lainsäädäntöjä on mukana projektissa. Kuinka me voimme olla tässä mukana? Edustaja Karas. Hyvin merkittävän tekstin äh, puitteissa on, on tehty äärimmäisen tärkeää työtä. Kyseessä on siis äh, lainsäädäntö, Global Framework, kun ajatellaan sääntelyä ja valvontaa ja vakavaraisuutta. Me emme ole tässä aiheessa vielä tien päässä. Työtä riittää. Neuvosto on ottanut asiaan kantaa. Se pääsi sopimukseen ja, ja se on toki parempi lähtökohta kuin se, että ei olisi saatu aikaiseksi yhteisymmärrystä. Parlamentti luonnollisestikin tarjoaa oman lisäarvonsa työnsä kautta tähän aiheeseen. En voi sanoa sen enempää kuin mitä komissio, nykykomissio on sanonut omassa alkuperäisessä ehdotuksessaan valvontaoikeuksista, sitovista oikeuksista. Mehän rakennamme kokonaisarkkitehtuuria, jonka on oltava luotettava ja myös tehokas. Haluan luonnollisesti ottaa parlamentin mukaan neuvotteluihin ja näihin Basel-uudistuksiin puheenjohtaja Barroso ja myös hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat sitoutuneet tähän työhön. Olen valmis tapaamisiin myös muiden komission jäsenten kanssa, niiden kanssa, jotka ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin että voin perehtyä niihin aiheisiin, jotka koskevat minua suoraan henkilökohtaisesti. Parlamentti, aivan erityisesti tämä valiokunta, omaa paljon asiantuntijuutta, viisautta, kokemusta, joka neuvoston ja komission on otettava huomioon, josta se voi hyötyä. Mr. Karas hasn't got a supplement. Kiitos edustaja Karas. Ei halua esittää lisäkysymystä, joten CD-ryhmä edustaja Skinner. Kiitos komission jäsen ehdokas. Luotan siihen, että ymmärrätte, että kilpailukykyinen finanssisektori on tärkeä. Frankfurtissa, Pariisissa, Lontoossa sillä ei ole väriä, mutta Euroopassa sen pitää toimia. Meillä on hyvin edistyneet keskukset Euroopassa. G20, kuten juuri mainitsitte, vaatii tiukkoja sääntelykriteereitä, joiden kautta voidaan puuttua kriiseihin, joita voidaan kohdata. Nyt kaksi on yksi hyvä esimerkki ja toivon, että tukisitte sitä. Minä olin esittelijänä. Mutta mitä tulee kansainväliseen ulottuvuuteen, haluaisin, että puhuisitte meille vähän siitä, miten haluatte puuttua Solvensi kakkoseen ja katsoa, miten kumppanit voivat vastaavuuden kautta saada samaa lainsäädännön tasoa. Eikö ole totta, että – voimme säädellä globaalisti ainoastaan osattain tai jopa heikentää kilpailukykyä, jos emme saada me tällaisia vastaavia toimia muualle kansainvälisesti. Missä on teidän roolinne tässä yhteydessä? Äh, kaikki täällä tietävät, ja ne, jotka kuuntelevat meitä, kaikki tietävät, kuinka tärkeä rooli teillä on äh, vakuutusalan äh, esittelijänä ja so, vakavaraisuus kaksi direktiivin kohdalla ja miten asioita sovelletaan, minkälaisia seuraamuksia tällä sääntelyllä saattaa olla ja lainsäädännön soveltaminen saattaa olla esimerkiksi vakuutusalaan. Mutta jälleen kerran, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, tässä on kyseessä totaali globaali kriisi, todellakin ennennäkemätön vuoden 2009 jälkeen. Meidän pitää tehdä tavallaan täällä kotipuolessa työtä asiassa ja toisaalta harjoitamme transatlanttista keskustelua ja myös muiden suurien kumppaneiden kanssa. Kiina on erittäin tärkeä tällä hetkellä, kun ajatellaan sen kansantalouden laajuutta, vahvuutta, suuruutta. Meidän pitää tehdä työtä heidän kanssaan, jotta voidaan edetä samassa rintamassa. Tulenkin käyttämään aikaa tähän kansainväliseen vuoropuheluun. tietysti tähän liittyy myös kirjanpitosäännökset ja vakavaraisuus kysymykset. En ollut aikaa käydä näitä kaikkia läpi, mutta jos halutaan tehokkaita sääntöjä, pitää puhua samasta asiasta, tarvitaan yhteiset puitteet. Esimerkiksi Deutsche Bank, kun katsotaan sen taas, että ja verrataan sitä amerikkalaisiin tai eurooppalaisiin kirjanpiteihin, niin silloin ollaan suhteessa yhdestä kahteen. Tämä vain esimerkkinä jotta ymmärrätte. Meidän täytyy saada aikaan yhteiset kehykset, jotta yhteisiä sääntöjä sovelletaan tehokkaasti koko maailmassa. Otin esille siis vastavuoroisuuden vastineet, en ole kuullut kovinkaan kaukana, kun puhuin Solvilta kahdesta. Herraskin minulla on erittäin tärkeää, että nämä vastaavuuspäätökset tehdään tasapuolisesti. Meidän pitää tehdä yhdessä työtä teidän ja minun, jotta saamme aikaan hyvän arvion, riippumattoman arvion näistä kaikista kysymyksistä. Um, Ihan nopeasti tuohon viimeiseen kohtaan. Tiiliin viittaa. Trans Atlanttinen talouskomissio, jossa meillä on roolimme, se on tärkeä, mutta eikö tuo kysymys ole tärkeä siinäkin mielessä, että meillä on järjestelmä, jonka kautta, reilun arvon kautta suojellaan kuluttajia, eikä katsota ainoastaan taseita niin kuin ne meille esitetään. Kyllä, muutamassa tuntissa ei pysty kyllä käypää arvoa, vaikka käsit, ei pysty käsittelemään markkina-arvoa, mutta mutta puhuisin, pidän mieluummin enemmän termistä market value kuin fair value. Se ei ole aivan sama asia, mutta mielestäni tässä kysymyksessä, kun puhutaan standardista, pitää löytää hyvä oikea tasapaino toisaalta sen välillä, kun halutaan säilyttää vakaus, ylläpitää vakautta, estää volatiliteettiriskejä, joiden seuraukset tässä on juuri nähty, ja samanaikaisesti pitää pystyä saamaan oikea tarkka kuva yrityksen arvosta tietyllä hetkellä. Minä ta- minun tarvitsee tutustua tähän kysymykseen kaikkien toimijoiden kanssa. Teidän avullanne myös herra Skinner ja ottaa mukaan myös muut parlamentin jäsenet, joilla on sanottavaa tästä asiasta. Nyt hetkeksi palaisin vastavuoroisuuskysymykseen, joka tuli äsken esille. Mielestäni tämä on tämä äh, sitoumus, joka Eurooppa on tehty. Meidän ei pidä olla naiveja. Tätä mieltä olen. Thank you. Sorry. Kiitos. Etsin täällä seuraavaa puhuja. Kandidaat-commissaris, ik zou het even willen hebben over het verloningsbeleid. Het beloningsbeleid. Kiitos, herra Barnier. Halusin puhua hieman tästä opista. Tästä puhuittekin jo itsekin. Tiedätte, että nyt on käynyt ilmi, että bonusjärjestelmät, joissa toimittiin lyhyellä aikavälillä, lyhyen riskin, lyhyet riskit huomioon ottaen, niin niiden seuraukset ovat olleet katastrofaaliset. Mutta haluaisin kuulla teiltä hieman siitä, mikä teidän visionne näistä on ja myös palkkiojärjestelmistä. Olette kirjallisessa vastauksessanne todennut, että haluatte laatia tästä kertomuksen – mutta tutkimusten mukaan yritykset eivät mene pidemmälle kuin mitä lainsäädäntö he, ne pakottaa. Mitä tarvitsemme tähän? Tarvitsemme etiikkaa ja yhteiset säännöt. En pala enää tähän moraalin tai etiikan vaatimukseen, jonka sitaatissani nostin esille. Adam Smith oli tukenani, eli olen olen kyllä sillä kannalla, että rahoitusmarkkinoille on saatava jonkinlainen moraali palautetuksi. On olemassa äh, riskitason välillä ja toisaalta taas palkkiotason välillä jonkinlainen yhteys. Palkkiotason liiallisuus on johtanut siihen, että on otettu huomattavia riskejä, liiallisia riskejä monissakin yrityksissä tällä sektorilla. Ja meillä on oltava sellaisia sääntöjä, jotka ovat avoimia, jotka eivät johda siihen, että lyhyellä, lyhyellä aikavälillä otetaan liiallisia riskejä. Eurooppalaiset ovat myös G20 sitoutuneet äh, näihin sääntöihin. Meillä on sääntöjä. me McCarthy varmaan sanoo nämä paremmin kuin minä. Äh, Palk- tutkijoiden rakenteesta ja tämän asian sääntelystä. En kyllä ole järkyttynyt siitä, jos me menisimme pidemmällekin, niin että myös osakkeenomistajat jollakin tavalla vastuullistettaisiin. Meillä on investointilaitoksille ja pankeille asetettuja vaatteita. Täytyy muistaen myös vaihtoehtoiset investointirahastot ja vakuutuslaitokset. Sielläkin palkkiotasoa ja rakennetta on valvottava. Dank u wel voor uw antwoord. Uh, misschien heel kort een opvolgingsvraag. Kiitos tästä vastauksesta. Ehkä vielä lyhyt kysymys. Ettekö tekin ole sitä mieltä, että tällaiset eurooppalaiset säännöt niiden tulisi päättää rahoitusalalla, mutta myös kaikkiin yrityksiin, jotka ovat kirjautuneet pörssiin, niihin erityisesti. Oikeastaan tähän suuntaan jo vastasinkin, kun mainitsin va- va- pankit, vakuutuslaitokset, investointi talot, vaihtoehtoiset investointilaitokset. Ky- vastaukseni on kyllä. Uh, Herr Barnier, uh, der selvä, niin kriisin, olen täällä, kriisin suuri vaikutus on ollut se, että monet kansalaiset ovat menettäneet rahoituspalvelusektorin luottamuksen, tämäkin talouteen jopa. Nyt on tulipalo sammutettu, mutta kuitenkin on erilaisia toimintamalleja – valtioiden puolelta EU-ssa ja siksi kilpailun vääristymiä syntyy ja nyt nähdään jo osittain, että lähdetään uudelleen kansallistamaan ja protektionismin tielle. Lisäksi kuluttajille on syntynyt sellainen käsitys, että ne, jotka riskitoiminnan kautta ja vastuuttoman toiminnan kautta ovat kriisin aiheuttaneet, eivät saa mitään rangaistusta. Saksassa työntekijä, joka on ollut 30 vuotta työntekijänä, saa potkut, koska hän on vienyt työpaikalta puolikkaan voilevän ja jos on haltunut miljardia, niin se ei haittaa. Eli miten voidaan saada kuluttajien kansalaisten luottamus palautettua? Si des gens n'ont pas respecté les lois. Jos ihmiset eivät ole noudattaneet lakeja niin kuin ne on ollut olemassa, jokaisessa maassa on oikeusjärjestelmä, joka vaatii, ryhtyy rangaistustoimiin tarvittaessa, kun on kyse laista, joita ei ole noudatettu. Mutta nyt olemme tässä puhumassa uudesta lainsäädännöstä Euroopassa, jotta voidaan palauttaa moraalia, etiikkaa, sääntöjä, saada aikaan muutosta tähän rahoitusjärjestelmään, jota me siis tarvitsemme, korostan kansantaloudessamme. Mielestäni talous tarvitsee markkinoita mutta markkinoiden pitää palvella kestävää kasvua, oikeudenmukaista kasvua. Tässä sanoin, muut, joskus YKssa on, kun edustin ulkoasiaministerinä omaa maata, niin juuri presidentti Bussin puheenvuoron jälkeen, joka puhui siitä, että maailmassa pitäisi olla varmalle, turvallisempi. Ja minä sanoin, että turvallisempi maailma on ennen kaikkea oikeudenmukaisempi maailma. Maailma tässä muodossa, kun se nyt nähdään, ei ole oikeudenmukainen maailma. Ei pidä hämmästyä, että se ole myöskään turvallinen. Ja meillä on tässä vastuu. Minä, komissaari, jos tämä teille sopii, teillä parlamentaarikkoina on vastuu. nämä säännöt, lait, niiden pitää saada maailma myös oikeudenmukaisemmaksi. Ei ole siitä kyllä siitä, että vähennetään talouden arvoa tai heikennetään sitä, autetaan nimenomaan kestävyyttä, mutta pitää varoa sitä, jos ei ole suurempaa tasa-arvoa, suurempaa moraalin tasoa, etiikkaa, oikeudenmukaisuutta, kun nähdään näitä summia, jotka joihin viittasin äsken, niin voidaan varautua sitten kansan vallankumoukseen ja kapinaan. Minä haluan taistella oikeudenmukaisen maailman puolesta ja haluan, että Eurooppa on tällaisen uuden maailman kärkijoukoissa. Ich wir sollten uns Minusta tuntuu, että meidän ei pitäisi tässä nyt kuvitella mitään. Meidän työsarkamme on tässä ala, josta tavalliset kansalaiset eivät ymmärrä oikeastaan mitään. Eli sen työn lisäksi, mitä nyt teemme, meidän pitäisi vielä pohtia sitä, mitä voimme tehdä lisäksi, jotta kansalaisten luottamus saataisiin palautettua – niin, että kansalaiset innostuisivat uudestaan Euroopasta. Lisäkysymys. Saksassa meillä on Stiftung Warentest, joka testaa teknisiä tai muita tuotteita ja antaa sitten arvosanan hyvä, erittäin hyvä, tyydyttävä ja niin edelleen. Riippumaton säätiö. Voitaisiinko tällainen perustaa myöskin rahoituspalvelun alan tuotteita varten? Se vous parlez de la qualité des produits. ilmeisesti tässä elintarvikkeiden elintarviketuotteiden laadusta Saksassa. Ai kaikista tuotteista oli kyse. Siis tuotteiden laatu. Kaikissa maissahan meillä on rakenteita, hallinnollisia järjestelmiä, jotka valvovat tuotteiden laatua, niiden turvallisuutta, kuitenkin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että pitäisi olla erittäin varovainen Euroopan rajoilla näiden tuotteiden, joita tulee, joita tulee Eurooppaan ja valvoa, että nämä tuotteet, joita tänne tulee, noudattavat myös elintarviketurvallisuus ja muita turvallisuusstandardeja, on kyse sitten sosiaalista tai ympäristönormistosta, jotka sitovat omia tuottajamme. En, halua, en puhu tässä protektionistisesti, vaan puhun suojelusta mitä tulee sitten rahoitustuotteisiin, minä itse puhuin juuri äsken tästä Rova Lulingin kanssa näistä perustuotteista elämässä ja rahoitustuotteista toisaalta. Mielestäni pitää voida taata pienelle tallettajille samoin kuin suurtallettajille tai säästäjillekin eh, tuotteiden varmuus ja turvallisuus, joita markkinoidaan ja joita markkinoilta löytyy. Tämä on yksi rooli rahoitusvalvontaelimillä ja niiden pitää tarkistaa näitä tuotteita niin kansallisesti kuin Euroopan tasoisesti ja meidän pitää taata rahoitustuotteiden turvallisuus. Uh, Mr. Giegold for the Greens. Edustaja Giegold vihreiden nimissä. Yes, uh, well, I, I basically... Uh... Niin, minä haluaisin periaatteessa vaatia sitä, että kun täällä on tiukka yhteistyön henki täällä valiokunnassa, niin haluaisin toistaa kaksi kysymystä ja saada vastaukset kahteen konkreettiseen kysymykseen. Miten haluatte turvata sen, että rahoitusala maksaa osuutensa, jotta katetaan tulevaisuudessa kustannukset? Minä en ole kuullut mitään konkreettista vastausta tähän. Toiseksi, miten haluatte turvata sen, että tulevaisuudessa tämä parlamentti on mukana – neuvottelemassa ratkaisevista aiheista, emmekä halua, että sääntely pitää täällä vain hyväksyä, kun sitä on päätetty toisaalla. Haluaisin konkreettiset vastaukset ja sitoumukset tähän. Tehän aikaisemmin puhuitte siitä, mitä vakaumuksia teillä on, ja me olemme pitkälti samaa mieltä. Edustaja Gigol, olemme tapaamisen loppuvaiheessa. Toki tämä riippuu teistä, mutta olen valmis yhteistyöhön kanssanne. Olen valmis tapaamaan mietinnön äh, laatioita, varjoesittelijöitä, koordinaattoreita. Meillä on yhteispäätösmenettely, äh, tiedotusmenettely, äh, erilaiset arviot, joiden puitteissa me toimimme. Meillä on myös kolmikanta yhteistyö toimijoiden välillä niin, että voimme myös uusia sopimuksia, perussopimuksia paremmin täytäntöönpanna. Kun ajatellaan virallisia yhteyksiä ja muodollisia yhteyksiä, niin niiden eh, ulkopuolellakin olen valmis informoimaan teitä. Tämä on myös minun etujeni mukaista. Yleisestihän meillä on siis eh, yhteispäätösmenettely käytössä. Sitten toiseksi kysymys johon viittasitte, vaikka sitä suoraan ei kysytty. Rahoitusmarkkinat, joka on nyt vastuussa tästä tilanteesta, on esitetty viittauksia jonkinlaiseen eh, veroon, varainsiirtoveroon, kaikenlaisista toimenpiteistä, transaktioista perittäisiin eh, vero. On mainittu Tobinin vero, ajatus, kenties muitakin ajatuksia. Eli mikä olisi veropohja tällaiselle verolle? Se on ensimmäinen kysymys. Milloin sitä käytettäisiin? Tietyt maat sanovat, että sillä sitten vain saataisiin varaa budjettiin ja lyhennettäisiin velkaa. Minä olisin pikemminkin taipuvainen sellaisen veron suuntaan, että nimenomaan transaktioista perittäisiin vero. Voi, olisi kenties voinut käydä niinkin, että Kööpenhaminassa oltaisiin päästy jonkinlaisen näkemyksen sopimuksen tällaisesta äh, verosta. Otettaisiin huomioon ympäristönäkökulma tällaisessa verossa. Minä olen kyllä avoin näillekin ajatuksille. In the, in, in your administration, we... Hallinnossanne jonka johto on luultavasti pian pääsette. On monia asiantuntijaryhmiä, jotka voimakkaasti voivat vaikuttaa eri lainsäädäntöteksteihin. Näissä asiantuntijaryhmissä ei ole työmarkkinaedustajia, ei kuluttajajärjestöjen edustajia, tai ainakin ne ovat erittäin pienessä vähemmistössä, eikä näiden asiantuntijatyöryhmien pöytäkirjoja julkaista. Voisitteko huolehtia siitä, että saataisiin tietty tasapaino kokoonpanoon tulevaisuudessa ja että pöytäkirjat saataisiin julkisiksi? Ensinnäkin hallinto, jonka johdossa minulla on kunnia toimia, on hyvin korkealaatuinen. Olen tavannut monia johtajia, hallinnon osaston johtajia. Olen ylpeä siitä, että saan toimia tällaisen hallinnon johdossa. Sitten asiantuntijaryhmät. Toki siellä täytyy pyrkiä äh, itsenäisyyteen, riippumattomuuteen ja mahdollisimman korkean laatuun niin, että asiantuntijuus on myös riippumatonta. Meillä on olemassa komiteoita, todennäköisesti eh, siellä riittää vielä kuitenkin pohdittavaa. Eli mikä komitea ja, ja missä se toimisi? Eh, nyt on vähän vaikea tilanne, kun puheni alussa kolme tuntia sitten totesin, että haluaisin toimia niin, että eurooppalaiset markkinat saataisiin sopusointuun kansalaisten, myös ammattiyhdistysten kanssa. Ja luonnollisesti minun täytyy kuunnella myös eh, ekosokkia ja sen kannanottoja tällä alalla. Right, and the uh, last but by no means... Viimeisenä ei vähempänä Vicky Ford, ECR. Kiitos oikein paljon. Barnier, erityisesti siitä, että rahoituspalvelusektorin pitäisi olla talouden tueksi. En halua enää nähdä sitä, että globaali talous on aivan kuilun partailla rahoituspalvelumarkkinoiden toiminnan kautta. Hyvä, että haluatte järkevää säätelyä. Puheenjohtaja sanoi, että aluksi, että meillä on 50 eri ehdotusta tällä valiokunnassa. Tämä liittyy sääntelyn ongelmiin, palkkiojärjestelmiin, johdannaisten ongelmiin. Järkevään sääntelyn pitää keskittyä siihen, missä sääntelyä tarvitaan, ja mielestäni meidän on ymmärrettävä vaikutus laajempaan talouteen. Usein meitä kritisoidaan siitä, että emme täysin ymmärrä näitä vaikutuksia. Suurin kritiikki tällä hetkellä kohdistuu EAFM-direktiiviin ja vaikutuksiin eläkerahastoihin. Tämä voisi olla 25 miljardia euroa vuosittain, joten jos todella haluamme ymmärtää nämä vaikutukset, pitää tehdä työtä myöskin 49 muun direktiivin osalta. Oletteko valmis ottamaan tämän takaisin komission kirjoittamaan uutta tekstiä, jonka pohjalta voimme kaikki tehdä yhteistyötä? Euh, madame, l'objectif est de donner du... Niin, tavoitteena on löytää tavoite ja myös tehokkuus kaikelle sille, mihin me ryhdymme. Meillä on toimintatahtoa, koska se on myös meidän, meidän vastuumme. Meillä on oltava halua toimia tehokkaasti. Ennen Barroson kakkoskomissiota Paljon jo tapahtui lainsäädännön alalla. Oikeastaan jopa 1600 tekstiä, lainsäädäntötekstiä on ollut käsittelyssä ja ne liittyvät tavalla tai toisella sisämarkkinoihin. Eli tehokkuutta kyllä tarvitaan. Ja luonnollisesti avoim, avoimessa hengessä parlamentin suuntaan. Äh, tutkin näitä tekstejä. Minä sain yhdellä teistä tämän tekstin saapuessani salin. Tässä ei ole mitään järkyttävää. Olen valmis oikeastaan hyväksymään sen allekirjoituksellani. Äh, lainsäädäntötekstien on oltava laadukkaita. Täällä mainittiin hedge-rahastot. Hedge-rahastojen hallinnoijat eivät saa joutua siihen jamaan, että he joutuvat pelkäämään meidän lainsäädäntöämme. Mutta eivät he voi myöskään toimia niin, että, että toimitaan salamyhkäisesti ilman avoimuutta. Heidänkin työsarkaansa toki täytyy, täytyy kehittää ja heillä on oltava liiketoimintamahdollisuuksia myös uusissa lainsäädäntöpuitteissa. Tarkoitus on parantaa lainsäädäntöä niin, että voimme paremmin saada ymmärrystä näille teksteille hedge-rahastojen alalla, mutta myös niin, että laadullisesti saamme parempaa säätelytekstistöä, lainsäädäntöä. Kiitos. Sitä myös katsoa hedge-rahastotekstin ei-toivottuja vaikutuksia. Me emme tue siis näitä ei-toivottuja vaikutuksia muuten tekstiä tavoitteita kyllä. Voisitteko myöskin kommentoida sitä, mitä etua EUlle voi olla siitä, että lähdetään ajamaan lainsäädäntöä ensimmäisenä? Miten tämä vaikuttaa siihen, että tämän alan yritykset ehkä voivat siirtyä EUn ulkopuolelle, vaikuttaa markkinoihimme, mutta olla meidän sääntelymme ulkopuolella? Chacun prend ses responsabilités. Jokainen kantaa oman vastuunsa. Jos joku teollisuuden ala siirtäisi toimintansa, tuotantonsa Euroopassa markkinoilta toiselle puolelle maailmaa, koska siltä edellytetään avoimuutta, seurantaa, tilivelvollisuutta, niin ne siis, jotka näin toimisivat, kantaisivat varmasti vastuunsa. Oma mielipiteeni on, että tässä jotakin on, mutta teollisuuden, rahoitusteollisuuden pitää ymmärtää, että sen etu on toimia mantereilla, jolla toimitaan hyvien sääntöjen voima, toimiessa. Jos ajatellaan kaikkia riskejä ja Vieläkin vakavampaa ehkä on tällainen ymmärtämättömyys tai kansan vihamielisyys. Tulemme laatimaan älykästä lainsäädäntöä. Haluan kuunnella kaikkia tahoja. En halua, että yhdessä saamme aikaan rahoitusjärjestelmän heikkenemisen, jota me kuitenkin tarvitsemme. Me ryhdytään tarvittaviin varotoimiin, mutta me tulemme uudistamaan sitä. Mutta teemme sen älykkäästi. Thank you very much. That... Kiitos oikein paljon. Näin pääsemme kysymysten loppuun. Ja nyt minä haluaisin lopuksi sanoa, että arviointi Ekonin komission jäsen ehdokkaiden osalta jatkuu 8.5 G2 huoneessa. Huomenna jatketaan 9.1 G2 huoneessa. Ja nyt annan puheenvuoron vielä Malcolmille. Um, uh, are we giving Miss... Uh, does, does, does Miss... Haluaa käydä Barnier vielä lyhyesti esittää loppupuheenvuoron. Me olemme jo käyttäneet 10 minuuttia yli aikaa, kun aluksi oli pitkiä puheenvuoroja, mutta ehkä minuutti. No, madame la présidente, moi je suis bien par... Johtaja, Minulle kyllä, minä viihdyn täällä oikein hyvin, niin koko iltakin menisi rattoisesti, jos haluatte. Ja palaan kyllä, jos teille sopii. Mutta haluaisin vain kiittää rouva puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, teidän lämpimästä vastaanotostanne. Huomaan, että tunnette huolta laadukkaasta lainsäädännöstä. Rova Bulls ei pidä säätää lakeja vain sen toiminnan takia. En minäkään toimi tässä hengessä. Ei sen takia, että vaan huvittaa lakeja laatia, vaan koska tarvitsemme hyviä sääntöjä välineistöjä, joilla voidaan reagoida tähän kriisiin ja edistyä asioissa. Teen, käytän paljon resursseja ja tarmoa tässä kysymyksessä, joka teitä kiinnostaa tässä valiokunnassa. Tämä on tärkeä osa eurooppalaisia markkinoita, rahoitusmarkkinat. Ja ke- toivottavasti kerran kerran viikossa pystyn todellakin vierailemaan kansallisessa pääkaupungissa tai jossakin muualla ja tapaan siellä sitten sosiaalisia AY-liikkeen edustajia, järjestöjen edustajia, talouden edustajia ja haluan kuunnella heitä. Ja jos näin päätätte, niin yhdessä varmasti onnistumme tässä haasteessa ja pystymme so- sovittamaan yhteen suuret sisämarkkinat kaikki ne ulottuvuuksineen ja kansalaisiinsa. Kiitoksia. ladies, ladies and gentlemen, uh... Hyvät naiset ja herrat, minä avasin kokouksen, joten minun tulisi se myöskin päättää. Monet IMKO-kollegat ovat olleet täällä koko ajan. Meitä kiinnostaa kokonaissalkku. Kiittäisin Sharon Bowles ja läheisestä yhteistyöstä kanssamme. Ja erityisesti kiittäisin Michel Barnier ja hyvin kattavista vastauksista. Omille jäsenille niin sanoisin, että me tapaamme neljä kuu yhdessä kahdeksalta. Erityiskiitokset tulkeille. Kaikille mukavaa iltaa.